Hyvät kollegat, nyt alkaa iltapäiväkokouksen toinen osio. Tervetuloa. Talous- ja kauppa, kysymykset Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Eli katsomme, miten neuvottelut etenevät, ja on hienoa, että täällä on arvokkaita vieraita runsaasti paikalla. Täällä on Grosser, uuden seelannin kauppaministeri ja myöskin kauppa-asioista vastaava valtiosihteeri Australiasta. Tervetuloa. Ja kummankin maan suurlähettiläs Higi Australiasta ja Taylor Uudesta Seelannista. Lisäksi täällä on neljä asiantuntijaa paikalla. Kane on eurooppalaisten palvelujen foorumilta ja Makijama on eurooppalaisen kansainvälisen poliittisen talouskeskuksen johtaja. Ja lisäksi täällä on vielä Pesonen, joka on Kopan pääsihteeri. Eli tervetuloa Tehän tiedätte, että Australia ja Uusi-Seelanti, näillä mailla on intensiiviset kauppasuhteet EU-hun. Australia on mukana TPP-prosessissa, Tyynemeren kumppanuudessa. Australia ja Uusi-Seelanti ovat keskustelleet siitä, että alettaisiin neuvotella vapakauppasopimuksesta sopimuksesta ja se on nyt taustaa tälle keskustelulle. Ja aluksi pyytäisin, että suurlähettiläät käyttävät puheenvuoron. Kumpikin saa viisi minuuttia. Ja he voivat alustaa tämän paneelikeskustelun, jota sitten kuullaan heidän jälkeensä. Ja Higi saa ensimmäisen puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much indeed, uh, Mr. Chairman. Uh, Kiitos paljon. Herra puheenjohtaja, on suuri kunnia olla täällä INTA-valiokunnassa puhumassa julkisissa kuulemisissa ja on hyvä nähdä myöskin tuttuja kasvoja uh, Australian ja Uuden-Seelannin valtuuskunnasta ja valvontaryhmästä ja haluaisin myöskin tässä osoittaa kunnioitusta Ähm, uuden selannin suurlähettilästä ja Australian ministeriä kohtaan. Äh, tässä on jo tehty joitakin huomioita vapakauppasopimuksesta EUn kanssa ja haluaisin lisätä jotakin siihen, mitä Justin tässä sanoi muutamia laajempia kommentteja EUn ja Australian välistä suhteista. Meillä oli pari viikkoa sitten ensimmäinen huippukokouksemme, jossa meidän pääministerimme G20-kokouksen yhteydessä Turkissa tapasivat EUn johtajia. Tässä julkistettiin vapakauppasopimuksen käynnistäminen, mutta julkilausumasta kävi ilmi, että tämä virstaanpylväs oli vain yksi askel EUn ja Australian välisten suhteiden syventämisessä. Julkilausumassa myöskin sanottiin, että EUn ja Australian välinen puitesopimus, siitä keskustellaan ja siinä puhutaan todellakin meidän suhteidemme koko kirjosta. Julie Bishop ja Mogherini ovat lyöneet lukkoon tämän sopimuksen, niin se tulee olemaan vahva perusta yhteistyöllemme kestävästä kehityksestä, eh, taloudellisissa ja kauppa-asioissa, koulutuksessa ja monessa muussakin asiassa. Julkilausumassa myöskin puhuttiin kriisinhallintasopimuksesta ja myöskin siitä, miten me reagoimme yhdessä kansainvälisiin kriiseihin tämä sopimus antaa Australialle mahdollisuuden osallistua EUn kriisinhallintaoperaatioihin. Me olemme jo osa, osallistuneet Afrikan sarvessa ja Länsi-Intian merellä tällaisiin operaatioihin, koska tämä on meidänkin etujemme mukaista ja me tulemme tukemaan muitakin projekteja silloin, kun molempien osapuolten intressit kulkevat samaan suuntaan. Tässä julkilausumassa puhuttiin myöskin johtajien foorumista uutena aloitteena, jolla huoletaan näitä suhteitamme ja kansalaisten välisiä suhteita. Australia on viime vuosina keskittynyt sitoumustamme Tyynemeren alueella naapurustassamme maiden kasvu on ollut kovaa ja samaan aikaan Australia on kuitenkin pitänyt kiinni syvistä suhteistaan Euroopan suuntaan. Tämä ei tarkoita sitä, että joistakin asioista vuosikymmenten äh, varrella emme olisi olleet asioista eri mieltä, esimerkiksi vientituissa. Viime vuosina erimielisyydet äh, ne ovat kuitenkin jääneet syvennetyn yhteistyön varjoon monellakin osa-alueella. Tämä johtuu siitä, että me ajattelemme asioista hyvin samalla tavalla. Muutama hiljattaista esimerkkiä lukunottamatta EU on ollut Australian paras ystävä silloin, kun on tarvittu yhteistä rintamaa esimerkiksi Ukraina-kysymyksessä Venäjää vastaan. Lisäksi meillä on samanlaisia etuja sen suhteen, että Itä-Aasian vesillä liikkuminen on vapaata. Meillä on samoja radikalisointiin ja terrorismin riippuvia, liittyviä uhkia ja täten olemme tässäkin ryhtyneet näkemysten vaihtoon. Vapaakauppasopimus kaikilla näillä osa-alueilla, joissa me teemme yhteistyötä EUn kanssa, siitä löytyy potentiaalia saattaa EUn ja Australian välisten suhteiden kaikki potentiaali käyttöön. Ja odotan innolla ja lähetystö odottaa innolla yhteistyötä Euroopan parlamentin kollegojen kanssa. Thanks a lot, Mr. Ambassador Higgi. Kiitoksia, suhteessa Higgi. Ja se, sitten Taylor saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Chairman, it's a great... Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla täällä. On ilo nähdä ystäviä ja myös australialaisia ystäviä ympäri salin. Olemme kiitollisia tästä keskustelusta liittyen EU-Uus-Seelantiin vapakauppasopimukseen. Ja me toivotamme tervetulleeksi parlamentin mielenkiinnon täältä aihetta kohtaan ja odotamme yhteistyötä, kun prosessi etenee. Me tulemme keskittymään näihin vapakauppasopimuksen hyötyihin molemmille osapuolille – ja puhun varsin lyhyesti. Tuon joitain seikkoja esiin tässä puheessani. Tämä EU on tuonut Tyynemeren Oseanian alueen esille tärkeänä kumppanina ja Uusi-Seelanti on kumppani, jonka kanssa EU on yhteisiä näkemyksiä ja jolla vahva rooli Aasian Tyynemeren alueella. Olen Olet häkeltänyt, kuinka EU ja Uusi-Seelanti näkevät asioita samalla tavalla ja pyrkivät samoihin lopputulemiin. Pariisissa meillä on ympäristöneuvotteluissa yhteisiä tavoitteita. Me haluamme myös ratkaista Syyrian Irakin ongelmat, haluamme viedä Lähi-idän rauhanneuvotteluita eteenpäin, haluamme löytää kestävän ratkaisun Kyprokselle ja me haluamme, että Venäjä palaa vastuullisemmalle tielle. Aasian alueella me haluamme rakentavan yhteistyön Kiinan kanssa – me haluamme demokraattisen siirtymän Myönmarissa ja lisäksi me kiinnitämme huomiota Etelä-Korean nimimaan ja Etelä-Kiinan meren tapahtumiin. Kaikilla näillä osa-alueilla Uusi-Seelanti tekee rakentavaa yhteistyötä EUn kanssa. Me YK-turvallisuusneuvoston jäsenenä tunnustelemme EUn näkemyksiä ja on nähtävissä, että koko ei ole ongelma yhteistyölle. Me olemme yhtä mieltä monimutkaisistakin asioista etäisyyksistämme huolimatta. Me tulemme jatkamaan samalla tiellä tulevaisuudessakin. Meillä on tilkutakin erilaisia kumppanuussopimuksia ja meillä on eniten sääntelyyn liittyviä yhteistyösopimuksia monista EU-kumppaneista sateenvarjo sopimus on valmis allekirjoitettavaksi ensi vuonna ja se tulee ratifioitavaksi tähän talon eläinlääkintää ja tullisopimukset ovat myös saatu päätökseen. Vapakauppasopimus on tärkeä osa tätä kumppanuuspalapeliä. Me olemme yhtä mieltä monista eri asioista. Meillä on maailmanlaajuinen, maailmanlaajuisissa asioissa yhteinen näkemys ja meillä on myös samanlaiset arvot, niin on aika aloittaa vapaakauppaneuvottelut. Puheenjohtaja Juncker totesi, että molemmat osapuolet aloittavat neuvottelut ripeästi, että saadaan aloitettua vapaakauppaneuvottelut. Me toivotamme tervetulleeksi nämä aloitteet. Me kiitämme teitä tuestanne, ei ainoastaan neuvottelujen aloittamisessa, mutta odotan, että parlamentti tukee meitä myös siinä, että saadaan kokonaisvaltainen ja eheä lopputulema jotta tämä vapakauppasopimus saadaan, ja että tämä vapakauppasopimus saadaan ratifioitua mahdollisimman nopeasti. Flame. Kiitoksia suurlähettiläät, eli puitteet olivat nyt tässä, ja voimme keskustella hiukan syvällisemmin eri kysymyksistä. Eli aloitamme nyt uudesta Seelannista. Meillä on 45 minuuttia aikaa keskusteluun tämän kumppanin kanssa – keskustelemme eri haasteista ja ongelmista kauppasopimuksessa. Meillä on kolme asiantuntijaa ja sen jälkeen voitte sitten esittää kysymyksiä paneelin jäsenille. Ensinnäkin olen iloinen siitä, että uuden selanin kauppaministeri on paikalla. Rose, teillä on noin kahdeksan minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. Well, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. On ilo sekä Australian että uuden selänin valtuuskunnalle olla täällä puhumassa Euroopan parlamentissa. Ja itse olin parlamentissa kymmenen vuotta, mutta tietysti olen ollut myöskin uuden selänin pääneuvottelija. Ja julkis, julkinen keskustelu kauppakysymyksistä on muuttunut aika huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. laaja konsensus kaupan suhteen on hiukan muuttunut. Ja nyt on tärkeämpää, että ammattimaiset neuvottelijat pitävät yhteyttä parlamentteihin kaikissa jäsenvaltioissa, jotta keskustelua käydään oikeissa puitteissa. Olen tällä nyt ensimmäistä kertaa näiden terroristihyökkäysten jälkeen, joten haluaisin puhua nyt lyhyesti ranskaksi. Ja puheenjohtaja. Haluaisin toistaa sen, mitä sanoin Oaklandissa sen jälkeen, kun kuulimme kuulleet näistä ensimmäisistä hyökkäyksistä. Ja siellä oli spontaani epämuodollinen mielenosoitus ranskankielisessä yhteisössä Oaklandissa, Uudessa-Seelannissa. Ja sanoin, että vaikka elämme 15 000 kilometrin päässä Pariisista, niin me uusselantilaiset olemme teidän parisilaisten rinnalla ja me suojelemme sivilisaatiotamme hinnalla millä hyvänsä. Eli tämän vain halusin sanoa, koska tämähän liittyy näihin Taylorin kommentteihin. Eli meillä on todella yhteisiä arvoja Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Euroopassa – Meillä on paljon yhteistä historiaa. Ja tämä alkoi näkyä yhä selveämmin, kun huomasimme Euroopassa, että kauppasuhteet, joita meillä on, koski ainoastaan kuutta maata. Ja kaikkien muiden kanssa Euroopalla oli preferenssijärjestelmä tai neuvotteli näin. Ja nämä kuusi maata olivat Kiina, Taiwan, Venäjä, Pohjois-Korea, Hongkong ja Australia ja Uusi-Seelanti. Eli yksinkertaisesti sanottuna eurooppalaisille ja australaisialaisille ihmisille tämä vaikutti hiukan merkilliseltä. Eli tämä kauppakäsitys lähtee tästä kysymyksestä eli arvoista. Ja palaan vielä siihen, mitä suurlähettiläät sanoivat. Ja sanoisin, että tästä tulee erittäin hyvä sopimus, kun ajatellaan työoikeuksia, ympäristönormeja kaikissa sopimuksissa, joista neuvotellaan Uuden-Seelannin ja varmasti myöskin Australian puolelta. Meillä on henkilökohtaisia yhteyksiä ja tästä ei tule monimutkaista, koska meillä on hyvin paljon yhteisiä arvoja yhteiskunnissamme. Kaupasta vielä lyhyesti. Itse olen käsitellyt näitä asioita hyvin pitkään ja ja muistan tutkimuksen vuodelta 2011. Sen olivat tehneet 11 kansainvälistä järjestöä VTOssa, siinä oli ILO ja paljon muita mukana. Ja siellä katsottiin empiirisiä tutkimuksia 130 eri tutkimuksesta, eli kun on avointa kauppaa ja hyvän palkkaisia töitä, parempaa kasvua, ja olen puhunut tästä monta kertaa, muistan tämän ulkoa. Eli yksikään tutkimuksista ei osoittanut mitään kielteistä yhteyttä. Eli olen voinut kuvitella, että tällä hetkellä pitäisi keskustella siitä, mitä hyödytään kauasta, eikä siitä, onko sitä hyötyä kasvulle ja työllisyydelle. Eli meidän täytyy muistaa tämä. Avoimet poliittiset ja taloudelliset markkinat toimivat. Tästä on valtavasti näyttöä. No sitten Uudessa Seelannissa me olimme 52. talous maailmassa suuruudeltaan, mutta se tarkoittaa, että on 150 taloutta, jotka ovat pienempiä kuin Uuden-Seelannin talous maailmassa. Meillä on roolimme, olemme pieni, mutta mielenkiintoinen markkina-alue Euroopalle. Yksi tilastotieto, joka minusta on hyvin mielenkiintoinen, kun otetaan huomioon uuden selannin vahvuudet maataloudessa, on se, että viimeisen viiden vuoden aikana eurooppalaisten tuotteiden menekki Uudessa selannissa, siellä on 4,5 miljoonaa asukasta, eli muistaakseni noin miljoona enemmän kuin Berliinissä, ja kasvutaso eurooppalaisten tuotteiden, maataloustuotteiden osalta Uudessa selannissa on 20 prosenttia vuodessa – EU tuo noin 500 miljoonaa miljardia miljardin edestä maataloustuotteita uuteen seelantiin ja tämä lukema vain kasvaa. Ja sanon nyt tämän, koska jos ajatellaan keskusteluja, joita on käyty aikaisemmin Euroopan kanssa parikymmentä vuotta sitten, kun olin Uruguayn kierroksella pääneuvottelija, niin nyt tilanne on täysin erilainen. No tietysti on vielä arkeologisia kysymyksiä, jotka täytyy hoitaa, ja luotan, että pystymme siihen. Mutta tilanne on kuitenkin nyt täysin erilainen. Myöskin maitotuotteiden osalta esimerkiksi. Nyt Frontera, joka on maailman suurin maidon viejä ja meidän maamme suurin yritys, niin noin 50 prosenttia näistä tuotteista tuodaan Eurooppaan. Ja Kiina on, ja nousevat taloudet ovat muuttaneet maatalouden kasvoja kaikkialla. Ja EUhan e on suurin maatalousviejä maassa. Australia ja Uusi-Seelanti myöskin merkittäviä viejiä, ja tämä on antanut uusia investointimahdollisuuksia Euroopassa. Meillä on esimerkiksi erilaisia kasvukausia, ja sitten maitoalan yritykset ovat investoineet Eurooppaan. Ja olen nähnyt, että tämä tilanne on nyt paljon monimuotoisempi ja kiinnostavampi. Voisin keskustella näistä strategisista kysymyksistä ja siitä, mikä on alueellisten kauppasopimusten rooli, nyt kun otetaan huomioon, kuinka suuri pettymys on ehkä edessä Nairobissa, mutta täytyy nyt muistaa, että tilanne on muuttunut suuriin vapakauppa-alueisiin. Uusi-Seelanti on ollut eturintamassa näissä kysymyksissä. Ja Tyynenmeren kumppanuuden osalta Uusi-Seelanti on hallinnoiva taho. Ja me tosiaan hiljattain saimme tämän sopimuksen aikaiseksi. Ja tämän alkupuheenvuoron voisin päättää sanomalla, että tätä ei ole vaikea saada aikaan. Prosessi on jo hyvässä vauhdissa, se on monimutkainen, koska mukana on kuitenkin 28 maata Euroopassa, mutta kyllä tämä pystytään hoitamaan. Ja luotan siihen, että pystymme kehittämään 2000-luvun sopimukseen, josta on hyötyä kaikille kansalaisillemme. Kiitos. Kiitoksia ministeri. Ja sitten seuraava Asiantuntija on Liima Kiama, Olkaa hyvä. Äh, Excellency. Kiitos puheenjohtaja, hyvät suurlähettiläät, ministerit, jäsenet. Olen hyvin iloinen siitä, että voin puhua eurooppalaisena aasialaisen puhujan jälkeen. Ja olen iloinen siitä, että TTP-sopimuksellekin annettiin tässä tunnustusta. Sehän saatettiin päätökseen viime kuussa ja on selvää, että TTP on suurin vapaakauppasopimus jossa Eurooppa äh, ei ole mukana. Tämä on suurin markkinapaketti sitten Uruguain kierroksen ja tämä äh, kaupan äh, kauppa, joka sieltä tulee, niin se kyllä tulee tuntumaan me emme vielä ole kaikkien TTP-maiden kanssa neuvottelut ja jotta kaupan vääristymiä ja muita negatiivisia vaikutuksia vältyttäisiin, niin meidän on pakko neuvotella. Ja vain tästä asiasta minun täytyy sanoa, että meidän täytyy neuvotella näistä kahdesta vapaakauppasopimuksesta, josta nyt keskustelemme. Mutta markkinoille pääsy etu sekä Australialle että uudella seelannilla se on todellakin huomattava. Tässä on kysymys 5,3 biljoonasta Yhdysvaltojen dollarista. Australia on tietenkin suurempi, mutta Uusi-Seelanti on suurempi kuin Peru tai Vietnam, jos asiaa tarkastellaan bruttokansantulon osalta. Mutta tässä ei ole kysymys ainoastaan bruttokansantulosta, vaan meidän täytyy tarkastella talouden laatua. Ja jos me tarkastelemme Uuden-Seelannin taloutta, niin sen talous on suurempi kuin Chile, Malesia, Singapore. Markkinapotentiaali viennin suhteen Uuden-Seelanninkin kaltaisen maan kohdalla on suurempi kuin kaikkien näiden mainitsemieni talouksien kohdalla me olemme käynnistäneet myöskin neuvottelut näiden mainitsemieni maiden kanssa. Eli siellä, että jos me neuvottelemme Singaporen kanssa, niin sama pätee myöskin sitten uuteen Seelantiin, mitä tulee markkinapotentiaaliin. Olemme myöskin kuulleet eh, puhuttavan siitä, että maidemme väliltä löytyy johdonmukaisuutta ja samanlaista ajattelutapaa hyvin usein puhutaan siitä, että me ajattelemme teetipistä samalla tavalla. Meidän on muistuttava, että ennen kuin teetipistä ryhdyttiin neuvottelemaan, niin meillä oli kaksi vastavuoroisen tunnustamisen sopimusta. Eli tämä liittyi huvialuksiin ja televiestintälaitteisiin olemme nyt kuulleet SPS-sopimuksesta, joka on täysin ainutlaatuinen sopimus ja mitä kunnianhimoihin tulee, se on täysin ennennäkemätön ja usein siihen viitataan sopimuksissa sopimuksena, johon me tuskin olisimme Euroopassa pystyneet. Ja tämä johtuu siitä, että elintarviketurvallisuus ja maatalousnormit eh, uudessa Seelannissa ovat äärimmäisen korkeita. Kuulimme myöskin tietosuojalainsäädännöstä. No tämä on yksi asia, joka on tärkeä palvelujen viennin kannalta – ja jos otetaan huomioon tämänhetkinen poliittinen ilmapiiri, niin se on Euroopan kannalta aivan erityisen herkkä asia. Sopimus, jonka me voimme saada aikaiseksi ilman, että vapauksiamme tai koskemattomuuttamme muutetaan. Eli tämä on yksi niistä harvoista tapauksista, jossa me voimme olla hieman hyökkäyskannalla, mennä asioissa eteenpäin rajat ylittävät tietovirrat äh, tulisi saattaa samalle tasolle kuin TTPssä. Kuulimme myöskin puhuttavan maataloudesta ja on todellakin totta, että sekä Australia että Uusi-Seelanti ovat huomattavia maataloustuotteiden viejiä. Jos tässä nyt puhutaan totta, niin melkein kaikki maat Bruneita ja Singaporia lukunottamatta ne vievät maataloustuotteita – Eurooppa vie 160 miljardin edestä, Australia kohdalla 37 miljardia ja Uusi-Seelanti 27. Eli ne on aika pieniä, jos näitä verrataan toisiinsa. Mutta en nyt mene Australian maataloussektoriin, jätän tämän toisen paneelin huoleksi, mutta jos keskityn Uuteen Seelantiin, niin voin sanoa, että pääasialliset tuotteet, joita Uusi-Seelanti vie tai tuo Eurooppaan, niin ne ovat tullivapaita. Esimerkiksi lampaan liha, villa, sitten muut tuotteet. Niiden kohdalla on etuuskohtelua voin ja naudanlihan kohdalla. Tätä ei ole muille maille annettu. Ja sitten ne tuotteet, joissa vielä tariffit ovat olemassa, niin kysymys on tuotteissa, joissa on täydentävyyttä, eli kivihedelmät tai omenat, joita voi kasvattaa vain tietyssä puolella maailmaa tietyllä hetkellä. Eli tässä ristiin sijoitetaan, jotta saadaan vuotista tuotantoa. Ja tässä yhteistyölinjat ovat olemassa, mutta kysymyksenä on se, onko poliittinen kannustin mukana. Sitten muut tuotteet, no viiniä on, mutta tässäkin täydentävyys on hyvin vahvaa, mitä etuuksiin tulee. Joskus sanon vitsinomaisesti, että Uusi-Seelanti ei vie viiniä, ne Uusi-Seelanti vie Sauvignon Blanc viiniä. Eli, mutta tämänkin jätän teollisuuden alan vastattavaksi, mutta mitä maitotuotteisiin tulee, niin Eurooppa on äärimmäisen kilpailukykyinen. Kauppatase on 1400 prosenttia meidän eduksemme. Ja sitten välimatka Australian ja Uude, Australiasta ja Uudesta-Seelannista Eurooppaan – on noin, jos laivalla sen tekisi, niin 32-42 päivää. Eli jos tuoretta maitoa lähtee kuljettamaan, niin kyllä siitä on piimää tullut siinä vaiheessa, kun se tulee määränpäähänsä. Ja tästä syystä monet ne herkkyydet, joita on havaittavissa normaaleissa kauppaneuvotteluissa tai menneissä kauppaneuvotteluissa, monet näistä herkkyyksistä eivät ole todellisia. Australian ja Uuden-Seelannin kohdalla ja erityisesti eivät Uuden-Seelannin kohdalla, koska koko ero on suuri ja monet yhteistyösopimuksista ovat johtaneet tähän aivan erityisesti tässä viittaan maatalouteen ja tietoon. Ja tämä on tietenkin syy siihen, miksi jos me haemme kumppaneita, jos haluamme neuvotella uuden sukupolven vapaakauppasopimuksen, sellaisen, joka palvelee Euroopan etuja Aasian Tyynenmeren markkinoilla, niin silloin Uusi-Seelanti on ehkä paras paikka aloittaa. Me haluaisimme TTPtä vastaavan vapaakauppasopimuksen ja Uusi-Seelanti näyttäisi olevan suht valmis. Eli suoraan sanottuna, jos me emme onnistu tässä uuden Selanin kanssa, niin silloin todennäköisesti vapaakauppasopimusta ei saada aikaiseksi. Ja minun tietääkseni kumpikaan näistä maista ei valmista autoja, joita ne tuisivat Eurooppaan. The third Kiitoksia. Ja kolmas asiantuntija on Pekka Pesonen, Kopan pääsihteeri. Ja nämä kaksi asiantuntijaa totesivatkin, että maatalous on yksi keskeisiä kysymyksiä, eli kertokaa meille vähän omista kannoistanne. Kiitos. Chairman, thank you very much and thank you very much for the invitation. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta. On suuri ilo olla täällä tänään minä haluaisin tuoda eteenpäin maatalousyhteisön näkemyksiä, kun puhutaan siitä, että ryhdytään kauppa vapakauppasopimukseen eteläisen pallonpuoliskon kollegojen kanssa. Me edustamme 11 miljoonaa maanviljelijää, ja kun perheenjäsenet otetaan mukaan, niin sanotaan, että 20 miljoonaa eurooppalaista ovat työllistettyinä maatalousalalla. Ja yhdessä muiden sidosryhmien kanssa me työllistämme, tai maatalous työllistää noin 40 miljoonaa kansalaista, eli tärkein kulmakivi Euroopan taloudessa. Venäjän tilanne on muuttanut meidän tilannetta merkittävästi. Meidän tuli katsoa erilaisia mahdollisuuksia ja maatalousyhteisö katsoi erilaisia vaihtoehtoisia kuvioita, jotta saadaan kurottua umpeen kadonnut itänaapurin tuoma kysyntä. Onnistumisia on ollut, kuten myös epäonnistumisia. Ja e, tämä vaikutus on ollut e, merkittävä. Eli tässä on e, onnistuttu kasvattamaan myyntiä, mutta tämä on osittain tapahtunut hintojen kustannuksella, erityisesti tietyillä aloilla, kuten vaikkapa talousalalla. Maatalous, maatalous, maatalous eri maailman osissa liittyy vahvasti toisiinsa. Maitotalous, teollisuus on tiivissä yhteistyössä ja kauppa on eräs tärkeä yhteinen nimittäin erilaiset maatalouden hyödykkeet – kaseiini, maitojauheet, niin näiden asioiden suhteen toimitaan yhteistyössä tietyillä markkinoilla, kuten vaikkapa Aasia- ja Tyynemeren markkinoilla. Tänään minulla oli ilo tavata päätöksentekijöitä Brysselissä kova ja kokeillaan puheenjohtajan kanssa. Ja tässä todettiin, että kaupankäynti on kaksikaistainen tie on tärkeää, että me saamme myös näiltä uusilta kauppakumppaneilta kasvupotentiaalia. Uusi-Seelanti on hyvä yhteistyökomppani. Meillä on ollut tiivis yhteys meidän vastapuolen Uudessa-Seelannissa ja myös Australiassa. Ja meillä on vaikkapa maitotalous ja lammastalous aloilla ollut tiivis yhteydenpito näiden maan edustajien kanssa. Vaikka Euroopassa ja Uudessa-Seelannissa on erovaisuuksia, niin kaupankäynti on kuitenkin kehittynyt suotoisasti, kuten täällä aiemmat puheet ovat maininneet. Valitettavasti tämä ei ole tasapainossa, tämä kaupankäynti. Tämä 500 miljoonaa kaupankäyntiin, jota Eurooppa on käynyt uuden kanssa. Minun lukemikaan luku olisi siis 700 miljoonaa, mutta no, aiemmin puhunut kollega on varmasti parempi kollega. Ja meille tuodaan kaksi miljardin, kahden miljardin edosta maataloushyödykkeitä, eli tässä on merkittävä vaje Euroopan kannalta. TPPn suhteen tässä on suuria huolenaiheita eurooppalaisille maanviljelijöille ja osuuskunnille. Tämä johtuu siitä, että Uusi-Seelanti on suotuisammassa asemassa esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoilla. Heillä on parempi pääsy Yhdysvaltain markkinoille ja tämä on haitaksi eurooppalaisille elintarviketoimijoille. Ja mitä tulee Uuteen-Seelantiin, niin me olemme huolissamme siitä, mitä esimerkiksi Kanadan Yhdysvaltojen mitä äh, olimme huoduissamme niistä eduista, joita esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kanadan kumppaneilla on näillä pienemmillä markkina-alueilla. Ja koska tästä Uuden-Seelannin koosta johtuen ja talouden koosta johtuen maatalouden merkitys on erilainen. Me käymme kauppaa, maitoa, lammastalous ja helmatuotteiden kanssa. Ja tämä kaupankäynti on nähtävissä sisämarkkina-alueella. Tiettyjä toimenpiteitä on valmisteltava vapaakauppaa silmällä pitäen ja esimerkiksi tämä lammastaloustuotteiden se, että se on sesonkituote, niin sillä on vaikutus. Ja meidän on katsottava, mikä vaikutus tällä on esimerkiksi eurooppalaisiin maito, karja ja lamastaloustuottein. Näistä on keskusteltu ja on tärkeää, että nämä ovat edelleen esillä, varsinkin kun puhutaan näistä volyymeista, joita Euroopan tullaan tuomaan ja nämä muut kuin tariffitoimenpiteet, niin kasvinterveyden suhteen, tuonnin suhteen, usein on ollut hyvin protektionistinen, niin konservatiivinen, ja meidän osuus omina markkinoille uuteen Seelantiin on olematon, vaikka uudesta Seelannista tuodaan melko paljon. Öö, uudesta on melko paljon Euroopan olemata, joten olisi hyvä, että tavallisi kaksisuuntainen kaista tämä sesonkin tuotteiden kauppa. Ja lisäksi nämä terveysvaatimukset liittyen vaikkapa eläintuotantoon, niin me haluaisimme, että tässä tunnustetaan Eurooppa yhdeksi alueeksi ja että tämä alueellistamis- lähestymistapa olisi voimassa, uusi Selanti ei kenties ole kaikkein huonoin luokallaan tässä laissa, mutta kuitenkin parannusta olisi tehtävä. Ja lisäksi kivin tuottajat haluaisivat meidän osa, osalta jonkinnäköisen muutoksen nykytilanteeseen. Lisäksi minun on tuota esille maantieteelliset merkinnät, ulottuvuus ja kauppaministeri toi esille sen, että tässä on tiivis yhteys Euroopan unionin käytäntöihin, mutta maatalouden kannalta Euroopassa tämä on erityisen tärkeä asia. Tämä on kustannustehokas tapa järjestää tiettyihin maa-alueisiin liittyviä maataloustuotantotapoja ja oikeuksia, ja me haluaisimme, että uusi tunnustaa tämän periaatteen me näemme tämän Kanadan kohdalla ja me olemme kiitollisia, mikäli tähän Euroopan lähestymistapaan edistää korkean lisäarvon tuotteita tällä tavalla. Ja mitä Uutterhaltiin tulee, niin on tärkeää pitää mielessä, kuinka saatetaan yhteen nämä tiettyjen alojen korkean osaaminen yhdessä tähän eurooppalaiseen lähestymis- monialaiseen lähestymistapaan. Tämä on tärkeä asia, joka tulee ottaa huomioon tässä sopimuksen soveltamisalassa. Kiitoksia sitten valiokunnan jäsenet. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Fjellner, Kelly. Aika paljon. Keräämme nämä nimet. Fjellner saa ensimmäisen puheenvuoron. A very brief question, I think. Thanks for... Ihan lyhyt kysymys. Kiitoksia näistä erinomaisista alustuksista. On niin hienoa aloittaa neuvottelu tällaisessa hyvässä ilmapiirissä. Se vaikuttaa helpolta nyt kun kuuntelin näitä asiantuntijoita verrattuna moniin muihin neuvotteluihin, joita on käyty. Mutta yksi asia, josta keskustelimme juuri Dematin kanssa, ja mehän panimme sen merkille, ainakin David Martin, Eli meillä on paljon vapaakauppaneuvotteluita käynnissä tällä hetkellä, ja sitten tämä lista vain pitenee. Eli meidän ei pidä ainoastaan aloittaa neuvotteluita, vaan myöskin saattaa ne päätökseen. Eli nyt mahdoton kysymys. Mikä olisi realistinen aikataulu? Onnistuisiko tämä yhdellä bensatankilla? No en nyt halua sanoa tätä, koska tämä nyt osoitautui vääräksi, kun se todettiin toisessa yhteydessä, mutta mikä olisi kunnianhimoinen, mutta realistinen aikataulu? Kiitos. Kelly. Kiitos sitten Kelly. Thanks very much and thanks. Paljon kiitoksia ja paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista alustuksista. Ensinnäkin viimeisin puhuja viittasi ttp -hän ja siihen, että siitä äh, Uuden-Seelannin maataloustuotteet äh, hyötyvät – varmaankin, jos me saamme aikaan menestyksekkään T-tipin, niin eikö se silloin äh, toimisi vastapainona tälle tilanteeseen? Eli se vahvistaisi meidän pyrkimyksiämme hieman hoputtaa TTIP-neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa – Toiseksi, jos me otamme huomioon, että keskiluokka Kiinassa, Aasiassa, Vietnamissa, Indonesiassa kasvaa, olisiko luonnollisempaa, että Uusi-Seelanti lähtisi näille markkinoille sen sijaan, että tulee Eurooppaan, aivan erityisesti jos otetaan huomioon nämä välimatkat, kuten tässä mainittiin – välimatkat Australian, Uudisellan ja Euroopan välillä. Ja kolmanneksi, tässä pistän nyt kansallisen hattuni päähän, Irlannissa me olemme maataloustuotantomaa, me viemme 80 prosenttia tuotteistamme ja meillä on aina sellainen olo, että kun puhutaan sopimuksista, niin maataloutta käytetään kauppatavarana muiden sektorien hyväksi jotta sopimus saataisiin aikaan. Thanks a lot, Kaspari. Kiitos, Kaspari. Dear Minister, thank you very much for your presentation. Kiitoksia näistä alustuksista. Usein kun keskustelemme kansalaisten kanssa, niin kuulemme, että meillä on paljon puolustuskantoja ja kumppanilla on paljon hyökkäysintressejä ja sitten sanomme, että ei, kyllä myöskin muut puolustautuvat ja pitäisi olla mahdollista löytää ratkaisuja. Eli mitkä ovat teidän puolustusintressinne omalta kannaltanne? Ja sitten Pesoselta haluaisin kuulla tämä epätasapaino, kun ajatellaan näitä kausituotteita. Mistä se johtuu? koska ajattelin, että tämä olisi helppoa. Meillä on eri vuoden aikoja, erilaisia tuotteita, eli niitä voitaisiin sitten tuoda markkinoille tietyllä tavalla, mutta sitten sanoit, että tähän liittyy ongelma. Eli voisitko tarkemmin kertoa, siis ymmärsin kyllä, että meillä on erilaiset normit, se on ongelma, mutta mistä tämä johtuu mielestänne? Ja uskotteko, että näissä neuvotteluissa löydetään ratkaisu tähän? Kiitoksia sitten David. Thanks. Uh, I also am very pleased to see. Kiitos. Olen myös tyytyväinen, että ministeri on täällä. Ja tiedän, että Australian ja Uuden-Seelannin kanssa edetään hyvin. Ja olisi hyvä, jos tämä olisi sellainen vapakaupasoimus, että tämän kanssa päästäisiin nopeasti eteenpäin. Kerrankin minulla on kolme lyhyttä kysymystä. Mitkä ovat nämä tällaiset Uuden Seelannin hyökkäysaseet. Täällä sanottiin monelta eri taholta, että maatalous on sellainen asia, että te TVn kanssa on jo päästy pitkälle, mikä on sellainen ase, joka on tällainen hyökkäysase uudelle Seelannille. Toinen asia liittyy sisäiseen politiikan uudessa Seelannissa. Tämä liittyy nimenomaan ministerille. Tiedätte, että euroa, Euroopan unionissa on käyty paljon keskustelua näistä vapakapaneuvotteluista, sijoittajien ja valtiovälinen riitojen ratkaisuja, muut asiat. Ovatko nämä asioita, jotka ovat esillä Uudessa Seelannissa ja kokeeko hallitus vastustusta, kun näistä asioista neuvotellaan? Minulla on muita kysymyksiä, mutta täällä on muita puhuja. Kiitos, Takkula. Thanks. Kiitos puheenjohtaja. Olen myös tyytyväinen, että ministeri on täällä uudistusäännöstä. Ja kollegat ovat jo esittäneet hyviä kysymyksiä. Minulla olisi myös sanoni sanottavana. Olen sitä mieltä, että on tärkeää Euroopan unionissa ja Uudessa-Seelannissa ollaan, nämä, ollaan aloittamassa nämä neuvottelut, meillä on samanlaiset arvot, ja kaupan suhteen talous, ihmisoikeudet ovat tärkeitä asioita tämän tyyppisessä yhteistyössä. Lisäksi minä haluaisin tietää, mikä on uuden seelannin suurin arvo ase tällaisessa tilanteessa, mitkä ovat teidän pelikortit, te kenties voi kaikkia kortteja paljasta vielä tässä vaiheessa, mutta mikä on, mitkä ovat teidän merkittävimmät valtit tässä pelissä? Se olisi minun kysymys. Nines, Kiitos teille, Lakas Kiitoksia. On hienoa, että meillä on tänään tämä kuuleminen ja että voimme vaihtaa tietoja. Ja yksi kysymys Jakiamalle mitä tulee komission resursseihin. Meillähän on erinäisiä sopimuksia ja me käymme erilaisia neuvotteluita. Ja onko meillä riittävästi resursseja siis komissiossa, jotta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa voidaan neuvotella näistä sopimuksista? Ja kun ajatellaan näitä resursseja täytäntöönpanon osalta jo olemassa olemien sopimusten osalta, ja sitten kun katsotaan, mitä kaikkea VTOn agendalla niin ehkä näitä asioita pitäisi hiukan supistaa. Ja kuten Kaspari kysyi Pesoselta, myöskin maatalousmarkkinat ovat tärkeä kysymys. Ja tähän liittyy kysymys. Eh, tulisiko meille eh, esimerkiksi valtavasti kiviä markkinoille, jos meillä oli tällaisia tuotteita? Eli miten tämä nähdään, miten tässä saattaa käydä ja miten voidaan estää se, että meille tuli liikaa tuotteita markkinoille? Uh, niin esitämme komissiolle kysymykset sitten loppuvaiheessa. Komissio vastaa sitten kumpankin keskustelun lopuksi. Mutta seuraavaksi Pedro. Uh, uh, let me thank our guests. Haluaisin kiittää vieraitamme alustuksista. Minulla on kaksi kysymystä kauppaministerille Uudesta-Seelannista. Ensimmäinen kysymys liittyy ttp -hän. Tietenkin Uusi-Seelanti oli mukana hyvin monimutkaisissa neuvotteluissa ja haluaisin kysyä teiltä, mitä te otitte opiksenne näistä neuvotteluista? Jotain sellaista, joka auttaisi meitä löytämään parempia ratkaisuja neuvotteluissa Euroopan unionin kanssa – ja miten erilainen sopimus Uuden Seelannin kanssa äh, näyttäisi, jos sitä verrataan ttip -hän. Ja sitten David Martin jo esitti tästä kysymyksen. Tämä liittyy äh, investointiin ja riitojen ratkaisuun. Tästä on käyty vahvaa keskustelua Euroopassa. Komissio on tehnyt uuden ehdotuksen investointi tuomioistuinjärjestelmästä. Me tiedämme, että TTPssä on ISDS, järjestelmä ja haluaisin ymmärtää Uuden-Seelannin näkökulmasta, olisiko vaihtoehtoinen ratkaisu jotain sellaista, jota haluaisitte harkita, vai oletteko sitä mieltä, että vanhanaikainen ISDS on edelleenkin se paras vaihtoehto? Kiitos, Dartmouth. Like to point out that... Kiitos. Haluaisin korostaa, että meillä oli kauppasopimus Uuden-Seelannin kanssa yhdistyneessä kuningaskunnassa käänsimme tälle selkämme 73-75. Vuosina meillä oli tämä sopimus. Nyt vuosi tämän jälkeen ollaan keskustelemassa eu uusi seelanti vapakauppasopimuksesta. Se, että tästä keskustellaan, on eri asia kuin, että siitä on päätetty. Haluaisin kysyä herrasmieheltä, jota täällä on ja tämä ei ole kysymys, joka haluaa ketään asettaa parasvaloihin, mutta haluaisin kuitenkin uudella Euroopan unionin kolme suurinta viejä Yhdysvallat, Kiina, niin ö, ovat sellaisia, joilla ei ole vapakauppasopimusta EUn e kanssa. En aina halua keskustella vapakauppasopimuksista, Tuntuu, että niistä jankataan jatkuvasti, mutta nämä faktat huomioon ottaen, mitä eroa vapakauppasopimus EUn ja uuden selonin välillä on oikeastaan toisi. uuden selonin ja Kiinan välillä on vapakauppasopimus, niin kysyisin kysymyksen toiselta tavalla, minkälaisia määrällisiä eroja. Tämä vapaakauppasopimus on tuonut Uuden-Seelannin ja Kiinan väliseen kaupankäyntiin, ja tältä pohjalta minkälaisia määrällisiä eroja tämä EU-Uusiseelanti vapakauppasopimus taas tullessaan. Sitten Emma. Niin, pyydän anteeksi, että olin alkuvaiheessa poissa, mutta haluaisin todeta, että on erittäin hienoa, että, että meillä on mahdollisuus puhua näistä neuvotteluista Uuden-Seelannin Australian kanssa. Nämä ovat kaksi maata, joiden kanssa meillä on paljon yhteisiä arvoja. Ja on nyt hyvä aika aloittaa nämä keskustelut. Eli kysyisin nyt Uuden-Seelannin ministeriltä, mitkä ovat yhteiset tavoitteemme, mitä voimme saada aikaan, missä voimme tehdä yhteistyötä millä tavalla, missä asioissa voidaan edetä nopeasti näissä neuvotteluissa. Ja sitten toinen kysymys, joka huolestuttaa minua. Eli kun me viestimme tai yritämme viestiä kaupasta, kaupasta kaikille ja mitä se tarkoittaa kaikille, ja erityisesti miten tämä voidaan sitten viestiä ja mitä nämä kauppasopimukset tarkoittavat ihmisille, miten ne vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Ja erityisesti nuorten osalta täällä EU:ssa meillä on paljon viestintäongelmia, kun yritämme viestiä kaupan hyödyistä ja vapaakaupasta, markkinoista. Ja ehkä tarvitsisimme hiukan neuvoa ihmisiltä, jotka ovat tehneet näitä sopimuksia EUn ulkopuolella, ja näihin haluaisin vastauksia. Kiitos. The experts for... Kiitoksia. Sitten jokainen asiantuntija saa neljä minuuttia vastausaikaa. Ministeri, olkaa hyvä. Four minutes to address those questions. Neljä minuuttia kaikkiin näihin kysymyksiin. No, tulen aiheuttamaan pettymyksen aika monelle, enkä voi tehdä oikeutta näille mielenkiintoisille kysymyksille. Ehkä lähestyn näitä teemoittain. Prosessien tehokkuus ja kuinka kauan tähän menee niin pian kuin mahdollista jos me voimme, me voimme liikkua ihan niin nopeasti kuin Eurooppa voi liikkua. Tämä ei ole ongelma. Ongelmana on 28 jäsenvaltiota ja pohdintaprosessi, jonka nyt on käynnistetty, mutta me voimme liikkua todella nopeasti. Sitten muut kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi siihen komission neuvotteluresurssien riittävyys. Voin vakuuttaa parlamentin jäsenille, että me olemme keskustelleet korkeammalla mahdollisella tasolla hyvin intensiivis- intensiivisesti ja heidän mielestään tämä ei ole ongelma, mutta tässä palataan jälleen kerran neuvotteluprosessin tehokkuuteen me voisimme neuvotella tämän äärimmäisen nopeasti ja tämä sulautuu moniin muihinkin kommentteihin, eli mitä Uusi-Seelanti haluaa, mistä me olemme kiinnostuneita. No ihan suoraan sanottuna, ensinnäkin tämä on tärkeä markkina-alue meille. Paljon vähemmän tärkeä kuin mitä se historiallisesti oli me emme halua iso britannian offshore-maatilaksi. Ja sitten kun Iso-Britannia liittyi EU-hun, niin 60 prosenttia meidän viennistämme meni Iso-Britanniaan. Nyt tämä on paljon alhaisemmalla tasolla. Eli tässä esitettiin aivan legitiimi kysymys siitä, miksi olette kiinnostuneita Euroopasta, eikö teidän olisi parempi keskittyä kasvaviin talouksiin No vastaus on aivan oikein, eli meidän monipuolistumisemme on ollut ällistyttävän menestyksekästä. Vapaakauppasopimus Kiinan kanssa toimii äärimmäisen hyvin ja minä neuvottelin näistä sitoumuksista 20 vuotta sitten Uruguan kierroksella ja me emme edes pysty täyttämään näitä vaatimuksia, mitä tulee lampaan lihaan 227 000 tonnia Kiinan takia. Eli tätä voidaan tarkastella kahdelta eri kantilta. Ei tästä ole hankala neuvotella. En ole edes varma, että lampaan lihan kohdalla on edes mitään neuvoteltavaa. Mitä maitotuotteisiin tulee, voi. No siellä on jotakin asioita, jotka täytyy työstää juustossa myöskin, mutta eurooppalainen juustomarkkina on noin 4 miljoonaa tonnia, jos nyt oikein muistan. Eli meidän mielestämme tässä ei ole kysymys bulkkimarkkinoista enää. Mitä meidän etuihimme tulee, niin me emme halua syrjintää etuuskohteluissa, joita Euroopan unionilla on meidän ystäviemme ja kilpailijamme kanssa. Eli me haluaisimme tasavertaisen pelikentän. Sitten mitä näihin muihin asioihin tulee, ISDS niin on hyvin arkaluontoinen asia Sanoisin, että se on ollut poliittisten huolenaiheiden kärjessä. Se on ollut siis, siis me puhumme Australiasta suhteessa Australian monesta kuilusta, joka on 12 mailia, mutta tällainen on ollut olemassa. TTPssä me olemme saaneet aikaan hyvin kattavat suojalausekkeet, esimerkiksi mikä tulee tupakan tupakkatuotteiden rajoittamiseen ja markkinat ovat rauhoittumassa pikkuhiljaa, mutta tämän haluaisin sanoa jäsenille. Meillä ei ole mitään valmista mallia ISDSn suhteen. Tarkkailemme hyvin tarkkaan sitä, mitä Cecilia Malmström on tuonut pöytään. Sieltä löytyy hyvin mielenkiintoisia ajatuksia. Ja jos Euroopan unioni haluaisi tarkastella uudenlaista ajattelutapaa tällä osa-alueella, niin me olemme siihen valmiita. Maantieteelliset merkinnät, no me ymmärrämme sen, että Euroopalla on omat etunsa ja kaikki se, mitä Kosekan kollega sanoi, niin me täysin ymmärrämme sen. Meidän täytyy tarkastella, mitä me voimme saada aikaiseksi, jotta me pääsemme sopimukseen, mutta perustodellisuus on se, että koska uutta Seelantia monesti kutsutaan viimeiseksi pysäkiksi, koska se on eristynein maa maailmassa. Meillä ei ole paljon endiimisiä tauteja, sellaisia tauteja, jotka ovat vallalla muualla maailmassa, niin me voimme vakuuttaa teidät siitä, että SPS lähestytään tieteen näkökulmasta, mutta jos on menettelyjä, vaikkakin otetaan huomioon se, että meillä on jo suojatoimenpiteet olemassa, niin me tulemme tarkastelemaan niitä näiden neuvottelujen puolesta, puitteissa. Maantieteelliset merkinnät, uusi selonti on muuttamassa mielipidettään. Me olemme vastustaneet maantieteellisiä merkintöjä aikaisemmin henkilökohtaisesti. En ole ollut tällä linjalla, koska minun mielestäni teollisia tekijän oikeudet ja siihen liittyvät argumentit ovat täysin legitiimejä. No tietenkin missä tahansa asiassa voidaan mennä liian pitkälle ja sitten se johtaisi liian jäykkään tilanteeseen, mutta se, että otetaan uutta sääntelyä, jotta olisi jonkinlainen rekisteri viinien maantieteellistä merkinnöstä, me olemme valmiita neuvottelemaan eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Mutta me emme ole lainkaan niin vastahakoisia kuin mitä luullaan. En voi nyt tässä tehdä oikeutta kaikille, kaikkiin eh, esitetyille kysymyksille, mutta haluaisin eh, vain sen verran sanoa, että tämä ei ole loppujen lopuksi niin vaikeaa. Tämä voidaan kyllä hoitaa aivan tehokkaasti. give the floor. Kiitoksia ja sitten Liima Kijama. Ehkä voisitte hiukan mitata tähän vuoden 2014 haastatteluun. En nyt tiedä, mihin puheenjohtaja viittaa, mutta vastaan näihin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys liittyy tähän yhteen bensatankilliseen ja aikatauluun. Minä olen aina pessimisti ja yleensä olen oikeassa, kun kyse on Euroopan kaupasta. Ja Uuden-Seelannin ja Australian osalta sanoisin, että mitä tulee toteutettavuuteen, niin se on hyvin korkea, mutta aikataulu olisi hiukan erilainen, erityisesti uuden selän osalta. Ensinnäkin kyse ei välttämättä ole siitä, että hoidetaan asia nopeasti ja likaisesti, niin kuin usein tehdään neuvotteluissa, vaan täytyy miettiä, miten tämä aika käytetään. Käsittääkseni Uusi-Seelanti ei neuvottele minkään valmiin mallin pohjalta. Eli tässä nyt ei ole mitään kahden eri mallin sotaa, vaan meillä on täysin erityyppistä keskustelua. Eli siinä mielessä voisin sanoa, että kyse on siitä, miten tämä aika käytetään, eikä mikään, mitenkään, niinkään siitä, kuinka kauan tähän menee. Ja onko tämä resurssien ja ajan käytön arvoista? No kyse on prioriteeteista. Jotkut Euroopan talouksista ovat hyvin maailman eniten viennistä riippuvaisia talouksia maailmassa. Ranska esimerkiksi on enemmän tuon viennistä riippuvaisempi kuin Kiina. Ja nyt kun tällaista riippuvuutta on, niin nyt kauppaneuvotteluissa, joita on monia, ne ovat hämmentäviä, niin kyse on lähinnä siitä, että puolustetaan tämänhetkisen hyvinvoinnin tasoa ja tämänhetkistä tulotasoa. Jos haluamme ylläpitää tätä vientiä. Ja sitten tämä yksi bensatankellinen. No viimeksi kuin näin Froman, hänellä oli kyllä sähköauto. Niin, sitten TTIP-neuvottelut. Minun työnantajani ehdotti transatlanttista sopimusta vuonna 2008 ja silloin ajattelin, että se on aivan hullu ajatus. Jotkut edelleen ajattelevat, että me olemme hulluja. Se on ehkä totta, mutta TTIP ei ole mikään kaiken ratkaiseva lääke. Se ei ratkaise kaikkia ongelmia, varsinkin nyt tilanteessa, joka on pitänyt jo 15 vuotta paikkansa. Eli koko maailman talous on nyt siirtynyt kohti Aasiaa ja Tyyntämerta. Ja jopa Yhdysvallatkin on ymmärtänyt, että transatlanttiset suhteet eivät välttämättä ole tulevaisuus. TTIP tähtää kahteen asiaan, jotka ovat tärkeitä poliittisia prioriteetteja, mutta se oikeastaan jää siihen. Ensinnäkin tässä ajatellaan nyt, että me emme enää ole maailman hallinnossa olennaisia, mikäli meillä ei ole TTIP-sopimusta. Ja sitä Yhdysvallat haluaa. Ja sitten Tyynemeren kumppanuus. Se liittyy siihen, kuinka paljon tuloja voidaan saada sopimuksesta. Eli kun TTIP ratifioidaan, niin sitten tilanne on taas plus minus nolla. Mutta jos mennään pidemmälle, niin sitten täytyy tehdä Tyynemeren alueella vapaakauppasopimuksia. Ja oikeastaan parinkymmenen vuoden kuluttua puolet maailman bruttokansantuotteesta tulee Tyynemeren Aasian alueelta. Se on vain fakta. Ja sitten Australia ja Uusi-Seelanti ovat täyttäneet markkinoita niin kuumeisesti. En minä heitä syytä. Siellähän kasvua on asiassa. Mutta tämä EUn vapaakauppasopimus nyt on sitten hiukan eri kontekstissa. Ensinnäkään en usko, etteivätkö he haluaisi tuoda enemmän maataloustuotteita tänne, erityisesti jos ajatellaan Uutta-Seelantia. Siellä on yhtä paljon viljeltävää maata kuin Virossa. No siellä on tietysti paremmat sääolosuhteet, mutta ei siellä niin paljon ole puutarhataloudelle tilaa. Ja se on hyvin kaukana, jos ajatellaan Kiinan ja Japanin markkinoita. Sinnehän ne on saatu avattua näiden sopimusten myötä. Ja siis nämä kaksi markkinaa, ne eivät saa tukia. Euroopan markkinoilla on vielä valtavasti maataloustukia. Ne eivät pysty kilpailemaan Aasian markkinoilla – eivätkä täälläkään, mikäli näitä tukia ei vähennetä. Eli arvaisin, että haluavat vähän uudelleen suunnata ja monipuolistaa taloutta ja lisätä kilpailua. Ne ovat jo vapaita ja liberaaleja talouksia, jotka ovat aina tukeneet kilpailua, ja me kuulimme tästä yhdistyneen kuningaskunnan kauppajärjestelyistä ennen kuin se liittyy Euroopan talous- yhteisöön ja se johti katastrofin sekä Australian että Uuden-Seelannin talouden osalta. Mutta ne toipuivat siitä, koska ne avasivat vielä enemmän markkinoitaan kilpailulle, mutta siellä asiat tehdään hiukan eri tavalla. Ja sitten nämä kausituotteet, tiedän esimerkiksi tätä kivi, hedelmä, Italia ja Ranskan tuottajat, kiven tuottajat investoivat hyvin voimakkaasti Uuteen-Seelantiin ja hyödyntävät tätä kausitekijää. En nyt tiedä, onko se välttämättä, sanoisin, että oikeastaan päinvastoin. Ja sitten tämä sääntelyprotektionismi. En voi riittävästi korostaa, että tätä sääntelymallia ja sääntelynormeja ja näitä tuotenormeja näistä kahdesta taloudesta – ne ovat samoissa rajoissa kuin Eurooppa. Ja jos ajatellaan sitä, että Australia ja uusi Seelantilla on omat sisämarkkinat. Se on ehkä ainoa paikallinen talousalue, joka on laajempi kuin meidän sisämarkkinamme. Ja niillä on omat norminsa ja sääntelymenettelynsä, eli siksi tämä vapaakauppasopimus on nyt täysin uudessa valossa. Ja sitten näistä komission liittyvistä kysymyksistä. Minä todellakin haluaisin tuplata nämä komission resurssit nyt joululahjaksi ikään kuin. Kiitos. Support totally. No, tätä voimme ehdottomasti tukea. Ja sitten Pesonen. Ää. Kiitos paljon. Kenties minun pitäisi liittyä tähän tukielementtiin, joka tuotiin esille mikäli katsoo, mikä tukijärjestelmä on missä tahansa maailmassa, niin varmastikin kaikki ovat sitä mieltä, että maanviljelijät ovat markkinoista ja kuluttajista entistä riippuvaisempia. Markkinoilta on saatava osa palkasta ja tämä on osa sitä uudistusta, joka meidän on hyväksyttävä. Meidän tuki leikattiin 15 prosenttia ja tämä on tosiasia myös, kun katsotaan kaupankäyntiä. Ja kun katsotaan suurta kokonaiskuvaa kaupankäyntiin liittyen, jonka jotkut jäsenet nostavat esille, niin Euroopan maanviljelijät ja osuuskunnat tukevat monenvälisiä kauppasopimuksia, VTOta ja kahdenvälisiä kauppasopimuksia, joista ollaan keskustelemassa. Nämä kahdenväliset Kahdenväliset kauppasopimukset ovat toissijaisia mielessämme. Toisaalta on katsottava, että kaikki ovat linjassa ja johdonmukaisesti rakennettuna. Siksi on tärkeää, että on tällainen yhden täskon lähestymistapa, varsinkin kun puhutaan näistä vakakauppasopimuksista. Täällä esitettiin muutama kommentti liittyen lyhyen puheenvuoroon ja kausiluontoisuuteen kun puhutaan tästä kapeasta lähestymistavasta, niin lampanliha on eräs näistä tämän osoitus siitä, miten kausiluonteisuus on ollut tällainen katalyytti. Markkinoilla on tiettyjä sesonkeja, jolloin käytetään enemmän lampanlihaa ja näiden pitkän aikavälin, pitkällä aikavälillä äh, nämä rikkovat tätä kokonaiskuvaa, jolloin kysyntä on hieman pienempää. Ja tämä vaikuttaa sitten maataloustuotteen hintoihin, eli nämä pienet määrät lampaanlihaa, joita tulee, niin Uudesta ja Australiasta, niin nämä ovat kyllä rikkoneet näitä markkinoita Euroopan unionissa ja aiheuttaneet erittäin paljon ongelmia niille maanviljelijöille maataloustuotteille, jotka ovat riippuvaisia lampaan lihan tuotannosta. Suomi ei ole lampanlihan tuottajamaa, eikä siellä ole kulttuuria. Tämä kausiluonteisuus tuli 90-luvun lopulla mukaan kuvioihin, ja minä pidän tämän esimerkin käyttämisestä, sillä tämä osoittaa, kuinka nämä käyntikuviot eivät liity kuluttajien käyttäytymiseen. Tämä lampanlihan imago tuhottiin Suomessa – johtuen kaupan Eli näistä kaupan toimijoista ei nyt syytä Australian tai muiden maiden lampantoajia, mutta tämä on kyllä selkeä esimerkki siitä, miten nämä epäreilut tai nämä ö, roiston kaupankävijät pilasivat tämän imagon kaiken kaikkiaan. Eli tämä marginaalinen ala kärsi erittäin suuresti tuolloin. Toinen maa, tärkeä ala on maitoala. Fonterran kanssa on useita yhteishankkeita. Fonterra on mukana Euroopassa, monet investoimassa Eurooppaan ja monet eurooppalaiset yritykset ovat mukana Fonterran kanssa. Meillä on siis yhteistoimintaa, voidaan sanoa. Toisaalta tässä on tietty erityispiirre, maitoalalla Euroopassa ja on nähtävä, onko tämä tulevaisuudessa edelleen olemassa. Nimittäin eurooppalainen maidon tuotanto on melko vakalla tasolla. Me tuotamme tuore, mm, tuoreita maitotuotteita, jotka välitetään kuluttajille. Ja tämä on kuvio, joka ei ole olemassa Uudessa Seelonissa, jossa erilaiset äh, jauheet, äh, maitojauheet ja muut maitotuotejauheet äh, ovat pääroolissa. Ja tämä on merkittävin tekijä, ei niinkään tämä volyymi. 10-12 miljoonaa tonnia raakamaata tuotetaan Uudessa-Seelannissa verrattuna Euroopan unioniin. 116 miljoonaa tonnia tuotetaan Euroopan unionissa. 100, äh, eli sata, nämä volyymit siis eivät kyllä ole varsinainen riski, mutta se miten näitä volyymeja käytetään, niin se on huolenaihe. Tuhotaanko tässä joitain näitä sesonkeja, kausia, johon maanviljelijät luottavat erityisesti, niin tämä on huolenaihe, varsinkin kun tässä ollaan maitoalaa uudelleen rakentamassa, niin tämä on erityisen herkkä keskustelun aihe Euroopassa kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Joten minun viestini tälle talolle on se, että kiinnittäkää huomiota äh, lammastalous, maitotalous alan tilanteeseen ja katsokaa, miten nämä, miten tämä vapakauppasopimus vaikuttaisi tähän alaan. No niin, sitten siirrymme Australiaan ja ensimmäisen puheenvuoron saa Justin Brown, joka on kauppa-asioista vastaava valtiosihteeri, kahdeksan minuuttia, olkaa hyvä. Thank you for the opportunity to appear before the committee today. Uh, Kiitos siitä, että saan esiintyä täällä komitean edessä. Yhteinen julkilausuma 15. marraskuuta on todellinen virstanpylväs suhteissa Australian ja Euroopan unionin välissä – välillä. Me olemme sitoutuneita tekemään yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden kanssa siitä, sen suhteen, että vapakauppasopimus saadaan nopeasti päätökseen ja me odotamme myöskin olla keskustelua parlamentin jäsenten kanssa. Meidän mielestämme kahdenvälinen vapakauppasopimus on tärkeä mekanismi, jonka kautta me voimme edistää kauppaa tavaroissa ja palveluissa – meillä on korkeataitoista tietoon perustuvaa taloutta ja täten vapaakauppasopimus hyödyttää molempia osapuolia esimerkiksi säätämisen, digitaalisen talouden, tutkimuksen ja innovaation aloilla. Vapakauppasopimus myöskin heijastaa ja painottaa sitä, että Australia ja EU tekevät jo nyt yhteistyötä molemmilla, monilla kansainvälisen kaupan aloilla. Meidän monien, molempien etujen mukaista on tukea sääntöihin perustuvaa monenvälistä järjestelmää, aivan erityisesti tehokasta VTOn neuvottelutointa. Lisäksi monenvälisellä tasolla me olemme yhdessä vieneet eteenpäin monia aloitteita, esimerkiksi palvelukauppasopimus, ympäristötuotteiden sopimus ja informaatioteknologiasopimus. Viimeisen kahden vuoden aikana Australian hallitus on aktiivisesti vienyt eteenpäin uutta vapaakauppasopimusta, josta on saatu uusia investointimahdollisuuksia. Olemme vieneet eteenpäin taloudellista integraatiota Aasian Tyynemeren alueella ja viime vuonna me olemme saaneet aikaan vapaakauppasopimukset Kiinan, Japanin ja Etelä-Korean kanssa ja me olemme yksi niistä maista, jotka allekirjoittivat TPP-sopimuksen lokakuussa. Meillä on myöskin jo olemassa olevia vapakauppasopimuksia asean maiden, Malesian, Singaporen, Taimaan, Yhdysvaltojen, Chilen ja Uuden-Seelannin kanssa. Me olemme myöskin neuvottelemassa sopimuksesta Intian kanssa. Me olemme aktiivisia osapuolia alueellisessa kattavassa talouskumppanuussopimuksessa. Toivon mukaan se saadaan vietyä päätökseen vuoden 2016 loppuun mennessä ja aikaisin ensi vuonna meidän suunnitelmissa on saada aikaan kahdenvälinen sopimus Indonesian kanssa. Eli näiden sopimusten kautta olemassa olevien ja tulevien sopimusten kautta Australialla on tällainen superrakenne, jonka kautta me voimme tukea kasvua kaupassa, investoinnissa ja teknologiassa Aasian Tyynemeren alueella. Vapakauppasopimukset niitä on jo olemassa olevia sopimuksia on paljon. Australia on EUn 15 suurin vientimarkkina, seitsemänneksi suurin palveluissa. Vaikkakin tätä usein aliraportoidaan Eurostatin tilastotiedoissa, niin EU on myöskin tärkeä määränpää australialaisille ulkomaan, ulkomaisille sijoituksille. Myöskin EU on Australian suurin ulkomaalaisten investointien lähde, aivan erityisesti mitä tulee yrityksille, jotka haluavat käyttää Australiaa ponnahduslautana alueella. Meidän lähestymistapamme kaikkiin vapakauppaneuvotteluihin on pyrkiä kattavaan laadukkaisiin sopimuksiin, jolla saadaan aikaan merkityksellistä kaupan vapauttamista, luodaan kaupalle ja investoinnille ystävällinen ympäristö ympäristö ja puututaan niihin asioihin, joita globaaleilta markkinoilta löytyy. Meidän mielestämme tuontitariffien poistaminen on tärkeää. Täytyisi myöskin hankkiutua eroon niistä syrjivistä mm, vaikutuksista, joita vapakauppasopimuksilla on muiden kumppanien kanssa. Vaikka tariffit yleisesti ottaen ovat alhaisella tasolla, niin on tiettyjä osa-alueita, joilla rajasuojelua vielä on ja meidän mielestämme kahdenvälinen vapaakauppasopimus, siinä täytyy puhua avoimella, oikeudenmukaisella, tasapainoisella tavalla maataloustuotteista. Meidän kannattaa painottaa tässä sitä, että vuonna 2014 EUn vienti maatalouselintarvikkeissa Australian oli arvoltaan 2,5 miljardia euroa, kun taas toiseen suuntaan puhutaan hieman alle kahdesta miljardista eurosta me olemme yleensä tasapaino, neuvotelleet tasapainoisia vapakauppasopimuksia ja odotamme innolla mahdollisuuksia tässä tärkeässä asiassa myöskin EUn kanssa. Mitä palveluihin tulee, Australia hakee vapakauppasopimusten kautta mahdollisimman kattavia ja vapauttavia tuloksia me pyrimme siihen, että poistetaan mahdollisimman monelta sektorilta esteet ja parannetaan läpinäkyvyyttä. Me haluamme sitoumuksia jotka kirjataan negatiivisten listojen muodossa. Meidän mielestämme vapaakauppasopimukset myöskin antavat mahdollisuudet laatia ja saada aikaan järjestelyä, joiden kautta voidaan esimerkiksi ammattilisensointia vastavuoroisesti tunnustaa. EU on ollut erittäin tärkeä investointien lähde Australialle perinteisesti. Me haluamme sellaisen vapaakauppasopimuksen, joka virtaa molempiin suuntiin investointilausekkeet vapakauppasopimuksissa tänä päivänä niiden tarkoituksena on tarjota riittävää suojaa investoijille ja saman aikaan suojella hallituksia ja antaa niille mahdollisuus toimia julkisen edun mukaisesti. Australian hallitus mitä ISDSään tulee. Se haluaa tarkastella niitä tapaustapaukselta. Tässä on kysymys kokonaistasapainosta sopimuksissa ja niissä tapauksissa, joissa Australia on päättänyt ottaa ISDSään sopimukseen, me olemme laittaneet sinne riittäviä suojalausekkeita jotka suojelevat legitiimiä hallitusten sääntelyjä tietyillä osa-alueilla, esimerkiksi terveydessä ja ympäristökysymyksissä säädöksellinen yhteistyö. Meidän mielestämme vapaakauppasopimuksia voidaan käyttää auttaaksemme pk-yrityksiä purkaaksemme byrokratiaa. Australialla ja EUlla on jo mm, hyvin vankka foorumi ja mekanismit, joilla voidaan tehdä sopimuksia, esimerkiksi mitä tulee sertifiointiin ja testaukseen monellakin sektorilla, mitä tulee viinikauppaan. Meillä on myöskin muodollisia ja epämuodollisia dialogimekanismeja, joiden kautta me voimme hoitaa asioita bioturvallisuuden ja elintarviketurvallisuuden saroilla. Meillä on myöskin pysyviä elimiä, jotka hoitavat yhteistyötä kansainvälisissä standardeissa. VIPO, Australia on siinä aktiivinen jäsen, kuten myöskin VTO, ja me haluamme monenvälisen teollisen tekijänoikeusjärjestelmän ja myöskin TRIPSin. Meidän mielestämme ei tule yrittää mitään yksi koko sopii kaikille lähestymistapaa teollisia tekijänoikeuksissa. Meidän täytyy ottaa huomioon oikeuksien omistajat, käyttäjät, julkinen ja kansallinen etu. Meidän täytyy löytää tasapainoiset normit teolliset tekijänoikeuksissa ja meidän täytyy parantaa läpinäkyvyyttä, tehokkuutta näissä järjestelmissä. Me ymmärrämme, että EU on kiinnostunut maantieteellisistä merkinnöistä. Esimerkiksi eurooppalaisia viinejä suojellaan Australiassa kahdenvälisen sopimuksen kautta muut maantieteelliset merkinnät voidaan hoitaa sertifioitujen tuotemerkkien kautta ja on tiettyjä tuotteita, joita on rekisteröity Australiassa, esimerkiksi Parman äh, kinkku, Stilton, Rockford äh, tai äh, Parmesan juusto. Historiallisesti meillä on ollut erilaisia ulottuvuuksia ja lähestymistapoja tällä alueella, mutta me olemme valmiita työstämään, jotta saamme aikaan kattavan ja kunnianhimoisen vapakauppasopimuksen. Mitä hallituksen julkisiin hankintoihin tulee, Australia on liittymässä VTOn hallituksen julkisten hankintojen sopimukseen. Me olemme tehneet tarjouksemme 16. syyskuuta ja odotamme, että EU tukee meidän pääsyämme tähän järjestelmään. Me haluamme kasvattaa myöskin digitaalista taloutta vapaakauppasopimusten kautta ja tehdä se nimenomaan modernissa liike-elämän ympäristössä. Neuvotteluissamme EUn kanssa me odotamme sitä, että me voimme entisestään viedä eteenpäin yhteisiä etuja ja lähestymistapoja. Herra puheenjohtaja, lopuksi haluaisin vain sanoa, että vapaakauppasopimuksissa on kysymys monimutkaisista neuvotteluista ja varmaankin tulevissa neuvotteluissa Australian ja EUn välillä törmätään vaikeisiin asioihin, arkaluontoisiin asioihin. Meidän mielestämme tämä kausi, joka on edessämme, niin se on mahdollisuus molemminpuoliseen näkemysten vaihtoon ja parantaa ymmärtämystä puolin ja toisin. Australian näkökulmasta on selvää, että kahdenvälinen vapakauppasopimus on ajatus, jolle aika on nyt kypsä ja nyt haasteena on se, että meidän täytyy saada aikaan sellainen tulos, joka tuottaa tuloksia molemmille osapuolille ja asettaa, antaa myöskin positiivisen esimerkin koko maailmanlaajuiselle kauppajärjestelmälle. Ja me odotamme nyt avointa dialogia Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Kiitos. Ja sitten Lina Carr etukista. Hän vastaa siellä kauppakysymyksistä. Kiitos paljon. Tässä aikaisessa vaiheessa minä puhun yleisellä tasolla periaatteellisista asioista sitten, että luodaan hieman pohjat tulevaa varten. Puhun nyt siitä, mitä on nähty EU-vapakauppasopimusten kohdalla ja myös TPPssä. Aivan aluksi haluan tuoda esille, että olemme Australian ja Uuden-Seelannin kollegojen kanssa yhteydessä ja on helppoa nähdä, että me emme halua nähdä toisintoa TPPstä meidän välisissä kauppasuhteissa. Komissio on tuonut esille kaupankäyntiä kaikille lähestymistä, vaan me haluaisimme nähdä, että tämä todellakin on käytännössä tämä periaate. Tämä tarkoittaa sitä, että on valtaviraistettava nämä sosiaaliset huolenaiheet, ja nämä eivät saa kuulua heikkoihin työ lukuihin. On tärkeää, että täällä on kaikissa näissä asiakirjoissa oma sijansa. EU on ottanut tärkeitä ja vaadittuja askelia liittyen TTIPiin, ja me pyydämmekin, että ainakin vastaavanlainen avoimuus ulotetaan myös näihin neuvotteluihin Australian ja Uuden-Seelannin kanssa ja myös muihin kaupaneuvotteluihin, esimerkiksi Japanin kanssa käytäviin vapakauppaneuvotteluihin. EU on ottanut mukaan investointia vapakauppasopimuksiin, kestävän kehityksen ulottuvuuden ja työn asioiden suhteen on tärkeää, että kaikki osapuolet hyväksymät ILO-yleissopimukset työolosuhteisiin liittyen nämä tärkeät yleissopimukset ja muut, esimerkiksi työterveyteen ja turvallisuuteen, työtarkastuksia ja vähimmäispalkkaan liittyvät yleissopimukset on pantu täytäntöön. Me olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että Australia tai Uusi-Seelanti ei ole hyväksynyt yleissopimusta 138 liittyen työntekijöiden vähimmäisikään. Vielä negatiivisempaa on se, että yleissopimus 87 ei ole tullut hyväksytyksi Uuden-Seelannin toimesta. Lisäksi muutokset työlainsäädäntöön rikkovat tämän poikkeuksettoman linjan, joka on VTOssa valloilla liittyen siihen, että annetaan suositummuus kohtelu jollakin taholle. Nämä mahdollisuudet, jotka kestävän kehityksen mukaan, lukujen mukaan ottamiset vapakaupasopimuksen suovat, niin niitä ei ole käytetty vielä – niin hyvin kuin olisi voitu. Esimerkiksi Koreassa tavatut ähm, rikkomukset liittyen tuolosuhteisiin Guatemalassa ja Suomessa on myös tavattu tällaisia rikkomuksia. Lisäksi äh, työoikeuksia vasta rikkomis sen äh, seurauksena tulevat sanktiot eivät ole sellaisella tasolla, että tässä olisi nähtävissä muuta kuin hyvään tahtotilaan. Olisi tärkeää, että kaikki rikomuksiin puututaan, olivat ne kaupankäyntiin liittyviä tai ei. Tapahtuu enemmän missään tahansa kumppanin maaperällä. Olemme sitä mieltä, että sijoittajan ja valtiovälineen riitojen on tärkeässä roolissa. Esimerkiksi äh, monikansallisten konsernien OECD-koodeksi ja YK on Ohjesäännöt ovat tärkeitä. TTIP-ehdotuksessa tuodaan esille, että yritysten yhteiskuntavastuu on vapaaehtoinen asia, mutta yritysten tulee katsoa, että kauttaalta arvoketjussa noudatetaan ihmisoikeuksia. Tämä ei välttämättä ole oikea paikka keskustella sijoittajan ja valtion välisestä riitanratkaisusta, Mm, ja minä kiitänkin uuden sellainen Australian kommenttia siitä, että tässä ei peräänkuuluteta välttämättä tätä olemassa olevaa ISDS-järjestelmää, että he ovat avoimia myös muunlaisiin lähestymistapoihin tähän asiaan. Kuten intavaliokunnan jäsenet tietävät, Euroopan ammattiliitot eh, vastustavat näitä ISDS-säännöksiä, koska ne ovat tarpeettomia, ne antavat lisäoikeuksia monikansallisille konserneille, ja nämä oikeudet eivät ole kansallisten yritysten ulottuvilla, puhumattakaan kansalaisjärjestöistä tai kuten ammattiliitoista. Ne ovat eh, myös erityisen kalliita ja epäreiluja. Tämä uusi investointituomioistuinjärjestelmä ICS ratkaisee joitain näitä ongelmia, niin tässä silti syrjitään kansainvälisten ja eh, kotimaisten yrittäjien, yritysten välillä, ja me emme voi sitä hyväksyä. Toisaalta me ymmärrämme, olemme ymmärtäneet, että TPP on myös tupakkapoikkeus, niin tämä tarkoittaa sitä, että muutenkin poikkeuksia saatetaan ottaa mukaan. Kaikennäköiset uhkat työehtosopimuksille ja se, että on, on tärkeää, että ei ole mitään uhkia työehtosopimusneuvotteluille ja lisäksi on suljettava pois sellaiset yritykset, jotka eivät noudata velvollisuuksiaan esimerkiksi maksa veroja. Hallitusten on pidettävä oma liikkumavara sen suhteen, että ne voivat antaa kilpailutuksissa sopimukset sellaisille tahoille, jotka noudattavat sosiaalisia velvollisuuksia. Lisäksi ILO-yleissopimus liittyen työehtosopimusneuvotteluihin – ja julkisen hankintojen on otettava huomioon. Tässä on toimittava varovaisesti, eikä tätä vastaan tule rikkoa. Terveyspalvelut, edulliset lääkkeet, koulutus kaikilla tasoilla, sosiaaliturvajärjestelmät ovat sellaisia asioita, joita ei tule asettaa uhanalaiseksi markkinoiden avaamisen myötä. Monet ovat sitä mieltä, että Byrokratia on punainen vaate. Se ei ole ainoastaan tekninen asia, ei myöskään sääntelyn poisto ole ainoastaan tekninen asia. Sen tulee tapahtua poliittisen tarkkailun alaisena, ja kuten sopimuksissa tuodaan esille, tässä on toimittava varvaisuusperiaatteen mukaisesti. Me emme ehdota sitä, että esteet, emme vastaa sitä, että esteitä poistetaan siten, että on päällekkäisiä testauksia, mutta me haluamme, että testaukset ovat samalla linjalla ja haluamme, että tässä, asetetaan myös tieteen turvalausekkeita. Työ, tässä on oltava mukana kaikissa on oltava mukana näissä neuvotteluissa ja liito, ammattiliitolle on annettava yhtäläiset oikeudet kuin työnantajaliitoille. Tässä on monia asioita, joita tulee vielä katsoa, mutta EAY on valmis avoimeen, avoimiin keskusteluihin. In time. Kiitoksia, että noudatitte myöskin puheaikaan. Ja sitten Pascal Kelneis, eurooppalaisten palvelujen foorumilta. Hän on viimeinen paneelijäsen. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä kutsusta. Aluksi haluaisin vain sanoa, että kiitän tästä kutsusta, koska kyse ei ole pelkästään maataloudesta. Tämä sopimus koskee lähinnä palveluita. 73 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta tulee palveluista Australiassa 67 prosenttia, uudessa näissä 69 prosenttia, eli palvelut ovat tärkeitä taloudessa, eli tämä ei koske ainoastaan maataloutta, tämä täytyy toistaa. EUlla on jo paljon kauppaa Australian ja Uuden-Seelannin kanssa palvelualalla, ja meillä on yli 11 miljoonan ylijäämä vuosittain, ja se on aika paljon, kun verrataan näihin maatalouslukemiin. Ja EUn vienti Australian ja uuteen Selantiin on hyvin korkea. Se on 41 prosenttia kaikesta näiden maiden välistä kaupasta on palveluita, eli se on enemmän kuin keskiarvo, joka on yleensä 20-25 prosenttia, ja uuden Selannin osalta se on 32 prosenttia, eli tämäkin on mielenkiintoinen lukema. Ja sitten investoinnit. EU on jo suora investoija Australian ja Uuteen-Seelantiin yli 122 miljardia euroa osakkeina. Ja olisi mielenkiintoista kuulla, että haluaisimme Australiasta enemmän investointeja EU-hun, koska tätä tilannetta voidaan vielä parantaa. Ja myöskin työllisyyskysymyksissä mielenkiintoista on, että vaikka palvelut ovat vain noin 69 prosenttia bruttokansantuotteesta Australiassa, mutta 83 prosenttia Australian työpaikoistaan palvelualalla ja myöskin yli 80 prosenttia uudessa Seelannissa. Eli tämä nyt on tämä tilanne. Eli eurooppalaisten palvelujen foorumi todella haluaa käynnistää nämä neuvottelut, kuten ministeri aikaisemmin totesi. Me haluamme korjata poikkeaman ja on hämmästyttävää, että Australialla ja Uudella ei ole jo sopimusta EUn kanssa tällaisia maitahan on enää hyvin vähän jäljellä. Ja kyse on kahdesta maasta, jotka ovat hyvin samantyyppisiä EUn kanssa. Ne ovat OECDn jäseniä, ne hyväksyvät oikeusvaltioperiaatteen, ne ovat mukana TISA-neuvotteluissa, kuten jo tuli esille. Ja nyt ne vihdoinkin ovat liittymässä tähän julkisten hankintojen sopimukseen. Näin kävi Uudessa-Seelannissa viime vuonna ja pian Australiakin liittyy tähän. Mutta tässä on kaksi maata, jotka ovat todella hyvin samantyyppisiä kuin me, ja meidän on tärkeää ottaa nämä kaksi maata mukaan kauppakumppaniluetteloamme. Eli foorumimme haluaa tukea näitä neuvotteluita ja puhutaan nyt pitkälle menemästä laajasta kauppasopimuksesta. Eli me haluamme ensinnäkin GATS plussan sekä Australia että Uusi-Seelanti ovat jo sitoneita tähän, eli meitä, meidän me hallinnoidaan tällä sopimuksella. Ne ovat mukana TISassa ja haluamme tällaisen TISA plussan, joka on se kahdenvälinen sopimus, eli meidän täytyy katsoa, mitä TISan markkinapääsyehtoihin liittyy, mutta TISahan on paras mahdollinen vapakauppa-alue, niin silloin meillä pitää myöskin olla TPP plus. Ja sitten sitten täytyy katsoa näitä sitoumuksia TPPn puitteissa, mutta näissä sopimuksissa ei ole käsitelty kaikkia asioita, joita voidaan käsitellä kahdenvälisesti. Ja sitten pitäisi olla myöskin GPA+. Eli Australian pitää nyt liittyä tähän ensin, mutta aikaisemmassa sopimuksessa Kanadan kanssa esimerkiksi haluaisimme mennä alentamaan kynnyksiä tai Euroopassahan ei puhuta hallituksen hankinnoista, vaan julkisista hankinnoista, koska tämä ei koske ainoastaan hallitusta, vaan kaikkia julkisia tahoja, paikallista tasoa, kouluja, sairaaloita, yliopistoja ja niin edelleen. Ja hyvin suuri osa tästä on palveluita ja myöskin hallituksen tarvitsemista palveluista. No miten neuvotteluita tulisi käydä? Tuen siitä, mitä äsken todettiin, että haluaisin toisen kielteisen luettelon. Kyse on kehittyneistä maista ja siksi, niin kuin Kanadan osalta ja nyt kun tehdään Japanin osalta, niin meidän pitäisi laatia tällainen kielteinen lista. Ja se tarkoittaisi, että haluamme kohdentaa näitä ponnisteluita – haluaisimme mennä pidemmälle ja haluaisimme saada sitovia sääntöjä koskien hetkistä sääntelyä. Eli TPP ei sitouduta ja silloin meillä olisi hiukan avoimempaa sääntelyä ja tällaisen haluaisimme. Eli pari, pari esimerkkiä siitä, mitä me haluamme. Horisontaalisella tasolla, kun neuvotellaan palveluista, puhutaan rajat ylittävistä palveluista. Ja Tässähän on sitten tämä rajat ylittävä tietovirta. Ja tämän valiokunnan erityisesti pitää todellakin muistaa, että kauppa ei ole ilman rajat ylittävää tietoa. Tämä ei koske ainoastaan palveluita, vaan myöskin hyödykkeitä. Eli mitään ei enää vaihdeta, ellei kaksi tietokonetta puhu keskenään. Ja me haluamme, että nämä kauppasopimukset keskustelevat ja varmistavat, että meillä on sitten rajat ylittäviä tietovirtoja ja sitten sanotaan, että kielletään paikallisten serverien vaatimukset. Tämä ei liity mitenkään tietosuojaan, mutta tätä pitää käsitellä kauppasopimuksessa. Tietosuoja on toinen kysymys, mutta täytyy ottaa vastaa, vastuuta näissä vapakauppasopimuksissa. Ja sitten toinen esimerkki, tähän neuvotellaan palveluiden osalta mutta ne koskevat kaikkea kauppaa, maataloustuotteita, tuototeollisuuden tuotteita. Ja kyse on ihmisten väliaikaisesta liikkuvuudesta. Tämä koskee esimerkiksi insinöörejä, jotka menevät tuotantopaikasta asiakkaan luokse, jonka kanssa solmitaan vaikka huoltosopimus. Eli Australian ja Uuden-Seelannin osalta meidän pitäisi neuvotella malli nelosen pohjalta. Ja meidän täytyy myöskin katsoa vastavuoroista tunnustamista tutkintojen osalta. Esimerkiksi juristit ja arkkitehdit, tarkastajat, insinöörit voisivat saada tunnustuksen omille tutkinnoilleen. Se toisi lisäarvoa tähän sopimukseen. Ja sitten nämä eri palvelusektorit. Meidän pitäisi katsoa yksityiskohtaisemmin, mitä on saatu aikaan T-tipissä, mutta jotkut alat Australiassa esimerkiksi liittyvät postipalveluihin. Ja sitten pitäisi katsoa jotain ammattipalveluita, esimerkiksi tilintarkastuspalveluita, oikeudellisia palveluita. Olemme hiukan pettyneitä Australian tarjoukseen, joka liittyi pankki- ja vakuutustoimintaan, kun katsoimme tätä uudistettua tarjousta. Sitä pitää vielä tutkiskella. Ja TPPssä ei ole vielä tehty mitään sitoumuksia meriliikenteen tai ilmailun osalta. Sitä pitää tarkastella. Eli näitä asioita pitää vielä tarkastella. Ja lopuksi vielä yksi asia. Eli me haluamme investointisuojan. Meillä on komission ehdotus, ja me olemme todenneet, että emme oikeastaan kyllä voi sitä kunnolla tukea, koska silloin investointisuoja heikkenisi. Kyse ei ole tästä tuomioistuinjärjestelmästä, vaan tästä suojaosuudesta. Ja sitten sääntelyyhteistyö. Tätä on testattu yhdysvaltalaisten kanssa. Me haluamme mennä pidemmälle tässä ja Australia ja uuden selainen kanssa varmasti pystymme käynnistämään prosessin, jotta meillä olisi sääntelyyhteistyötä näiden sopimusten puitteissa. Kiitos request for the floor, Mr. Fjell. Kiitoksia ja sitten täällä kolme puheenvuoropyyntöä. Ensin Fjellner. Paljon kiitoksia. Olisi mielenkiintoista kuulla ja kirjasin tässä ylös maininnat investointisuojasta, mutta haluaisin kuulla lisää. Miksi TPP lausekkeet äh, investointisuojan osalta hyviä. Tästä nyt ilmeisesti ollaan yhtä mieltä. Ja kuten aikaisemmin sanoitte, niin tämä on ollut hankala kysymys Australialle. Tunnemme tämän asian herkkyydet, mutta sitten Australia kuitenkin päätti lähteä mukaan. Eli miksi nämä olivat Australian kannalta hyviä asioita? Ja sitten ähm, ystävämme Itukista kuulin, että heitä huolesti tiettyjen ilon sopimusten ratifiointi huolestutti niitä. Heitä ollaanko sitä mieltä, että näissä maissa on ongelma vähimmäispalkan suhteen tai kokoontumisoikeuden? Siis onko tässä jonkinlaisesta periaatteellisesta kysymys? Vai onko tässä enemmän kysymys siitä, että todellisuuskentällä on merkityksellistä. Ja sitten tässä puhuttiin siitä pitkään, mitä ei haluta, mutta olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä he haluavat, koska monet jäsenet, todelliset äh, jäsenet, heillä on työpaikkoja ja heitä varmaankin työpaikat kiinnostavat ja olisi mielenkiintoista kuulla, mitä EAY on mieltä työpaikkojen luomisesta. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, kuulin, että te olette huolestuneita organisaatiosta ja tässä puhuttiin byrokratiasta ja tietyistä linjoista, joita pidemmälle ei tule mennä. Mutta jos puhuttaisiin harmonisoinnista tietyillä herkillä alueilla, niin voisiko EAY selittää, mikä maa maailmassa heidän mielestään on sellainen, jonka kanssa voitaisiin päästä yhteisymmärryksiin globaaleista standardeista sillä tavalla, että ne vielä olisivat menestyksekkäitä. Kiitos, Kelly. Discussion. Kiitos jälleen kerran. Mielenkiintoinen keskustelu tähän saakka. Poikani on eläinlääkäri, kirurgi Australiassa, joten kiinnitän huomiota erittäin paljon Australian asioihin tähän vapaakauppa-asiaan liittyen. Niin onko mahdollista tai todennäköistä, että meillä olisi vapaakauppasopimus Australian kanssa, mutta ei Austral- Australian kanssa, mutta ei Uuden-Seelannin kanssa tai toisinpäin. Ja mitkä olisivat seuraukset kullekin maalle tästä tilanteesta. Ja lisäksi tästä ISDS-riitaratkaisumekanismista komission jäsen Malmström on puhunut siitä, että tässä kotimaan yritykset ovat eri linjalla kuin suur kansainväliset konsernit. Ja aina sanotaan, että ei ole mahdollista saada aikaiseksi kaupankäyntiä, ellei kaksi tietokannetta keskustele keskenään. Onko mahdollista ajatella, että Australia on toiminut kenties liian rajoittavasti? Kiitos. David. Very brief. Kiitoksia. Ihan lyhyesti ryhmäni on EAYn kanssa täysin samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla näitä kehityskysymyksiä mukana näissä sopimuksissa. Mehän katsomme, että kaikissa vapaakauppasopimuksissa pitäisi olla tällainen luku. Ja sitten Pascal puhui hyvin innokkaasti siitä, että palvelut ovat tärkeitä. Hän on oikeassa, mutta hän sanoi pari asiaa, jotka vähän osuivat korvaan. Tämä kielteinen lista, eli ei nyt heti aluksi pidä miettiä kielteistä listaa, vaan ensin meillä pitäisi olla tällainen myönteinen lista. Se on minun ryhmäni kanta. Ja sitten, no siltä loppui aika, mutta mitä mieltä olet sitten kahdenvälisestä sopimuksesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa palveluiden osalta, mitä ei saataisi TISAn puitteissa aikaan, koska Australia ja Uusi-Seelanti ovat merkittävässä roolissa TISassa, eli mitä voitaisiin saada aikaan sitten kahdenvälisessä sopimuksessa, mitä ei voida saada aikaan monenvälisessä sopimuksessa. Ja sitten tämä investointisuoja. Oli hienoa, että pääsihteeri sanoi, että hän oli tässä asiassa joustava, mutta jos nyt katsotaan tätä investointituomioistuinjärjestelmään, katsooko hän, että se voisi sopia tähän Australian malliin? Voisivatko australialaiset hyväksyä sellaisen? Daniel. Um, already have been uh, put on the ground. Tässä on jo esitetty monia kysymyksiä. Minulla on kysymys Roa Kaarille. Hän viittasi läpinäkyvyyteen. Minua kiinnostaisi kuulla Keniseltä ja Kaarilta, kun komissio on nyt julkistanut monta asiakirjaa liittyen TTIP-neuvotteluihin ja internetneuvottelumandaatteihin äh, – Onko teillä mitään sellaista esimerkkiä, jossa komissio on tarjonnut tai sanonut julkisesti, että he eivät näin tee? Onko teillä esimerkkejä tapauksista, joissa asiakirjoista löytyy mainintoja sellaista asioista, joita parlamentti pyysi komissiolta olla julkistamatta? Siis läpinäkyvyys on hyvä, mutta sitten on ihan hyvä välillä osoittaa toteen sen, mitä komissio on aina sanonut. Eli onko teillä esimerkkejä äh, näistä asiakirjoista, jotka nyt ovat julkisia? Well, first of all, Kiitos, Dartmouth. Yeah, because my uh, wife... Tämä on minulle tärkeä asia. Vaimoni on australialainen. Toisaalta tässä on tietynlainen kenties päinvastainen intressi, sillä Valitettavasti tämä on itse asiassa ex-vaimo. Että näin, näinpä siinä on käynyt. Minä näen selkeästi, että Australia ja Uusi-Seelanti eivät ole ollenkaan sama asia. He, näiden maiden talouksilla on täysin eri profiili. En ole sitä mieltä, että en ole varma, kannattaako nämä yhdistää vai että ovatko nämä, ovatko nämä erillisiä sopimuksia. Olisi hyvä selkeyttää tämä asia. Nyt minulla on samanlaisia kysymyksiä kuin mitä täällä on esitelty. Tuntuu siltä, että suurlähettiläs ei näihin vastannut. Kysymykseni kuuluu nämä kolme suurinta Euroopan unionin unioniin vie ja Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, niin eu ei ole näiden maiden kanssa kauppasopimuksia, niin tarvitaanko nämä kauppasopimukset? Tarvitaanko tällaisia härpättimiä häiritsemään? Tuoko mitä mitään lisäarvoa? Ihan kysymyksenä vain, en, ole, en halua tässä olla häirikkö. Lisäksi minä haluaisin tietää, mitkä ovat myönteiset tai negatiiviset vaikutukset, jotka Australian ja Kiinan välisellä vapakauppasopimuksella on ollut. Ja niin Rand ja Clark ovat matkustaneet pitkän matkan tänne, joten näyttää suoraan sanottuna melko erikoiselta, että tässä on järjestetty erittäin paljon aikaa näille lobbareille, siihen nähden, että täällä on näin pitkän matkan matkanneita. Sen Takkula. Kiitos. Kun kuuntelin kollega Dartmouthin puheenvuoro, anteeksi tämä ääntämisasu, niin tulee mieleen, että nyt on tärkeää, että Uusi-Seelanti ja Australia, ennen kaikkea Australia tämän puheenvuoron jälkeen, niin saavat aikaan tämän vapakauppasopimuksen. Dartmouth on eronnut vaimostaan ja saattaa olla, että Hei, lähti Euroopan unionista, niin me kyllä nyt tarvitsemme todellisia kumppaneita täällä Euroopan unionissa. Olemme valmiita tällaiseen vapakauppasopimukseen. Minulla olisi kysymys äh, Brownille. Te olette juuri saaneet TPP-sopimusneuvottelut päätökseen, niin mitkä ovat mielestänne suurimmat saavutukset teille tässä TPPssä ja mitkä ovat kaikkein ongelmallisimmat kohdat? Ja lisäksi minä haluaisin tietää, kun katsotaan tätä tulevaa vapaakapasopimusta Euroopan unionin kanssa, niin mitkä ovat suurimmat mahdolliset hyödyt Australialle tässä sopimuksessa. Kiitos teille kerran. Kiitoksia ihan lyhyesti. Ymmärrän tämän historian Australian ja Uuden-Seelannin vapaa kauppasopiston osalta. He kieltäytyivät, kun EU halusi saada ihmisoikeuksia mukaan näihin sopimuksiin. Ja he pitivät sitä aika loukkaavana, kun ajatellaan tätä historiaa. SETAn kanssa, eli Kanadan sopapasopimuksen kanssa on ollut ongelmia se jäi jumiin kahdeksi vuodeksi samantyyppisten ihmisoikeusvaatimusten takia EUn taholta. Eli tässä on kyse nyt kaupasta ja työpaikoista, eikä politiikasta. No ihmisoikeuksilla on tietysti paikkansa, mutta me emme nyt halua sekoittaa näitä asioita, ja olin hiukan huolissani siinä, että tässä puhuttiin tästä yhdistymisvapaudesta ja muista. Se vähän nyt sekoittaa näitä asioita. Tietysti kyse on kaupasta ja työpaikoista, joita euroalueelle erityisesti nyt kipeästi tarvitaan. Ja meidän pitäisi nyt edetä näissä asioissa, eikä hukata paria kolmea vuotta, kun keskustelemme ihmisoikeuksista. Niistä puhuu, pitää puhua eri foorumeilla. Kiitos sitten Brown. Neljä minuuttia. Deal with as many of those. Kiitos. Pyrin vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen. Kiitokset näistä Ensimmäinen liittyi siihen, miksi me olemme TPPssä allekirjoittaneet tämän investointisuojalausekkeen. No yksinkertainen vastaus. Se oli yksi avain kohdista sopimuksessa ja meidän kannaltamme oli tärkeää päättää, lähdemmekö me tähän lausekkeeseen mukaan tai sitten jättäisimmekö sopimuksen kokonaan syrjään. Meidän mielestämme neuvottelemamme suojalausekkeet, jotka otettiin lopulliseen investointikappaleeseen mukaan, niin ne antavat meille, tarjoavat meille juuri sen oikean tasapainon, joka tekee lopputuloksesta meidän kannaltamme hyväksyttävän. Sitten äh, esittiin kysymys asenteestamme, suhtautumisestamme investointituomioistuimeen, jonka Malmström on esittänyt. No me suhtaudumme siihen avoimesti, me olemme tutkineet asiaa tunnustamme tietyt taustatekijät, jotka sieltä löytyvät. Tämän ehdotuksen taustalta järjestelmän sirpaloituneisuus on ollut meidänkin kannaltamme ongelma ja oikein mielellämme olemme mukana neuvotteluissa, kun tätä asiaa viedään eteenpäin. Sitten, en tiedä oliko tämä kysymys minulle, mutta yritänpä vastata siihen kuitenkin. Kysyttiin, että onko tärkeää, että on vapaakauppasopimus jokaisen kumppanin kanssa. EUlla ei ole etuuskohtelusopimuksia kaikkien pääkumppaneidensa kanssa. No, minulle tässä sanottiin, että EUlla on sopimukset äh, kaikkien pääasiallisten kumppaniensa kanssa, siis VTOn kautta, eli meidän ei tule unohtaa sitä, että se on se pääasiallinen foorumi, jolla kauppasopimuksia hoidetaan. No tietenkin jokainen maa sitten tekee itse omat arvionsa etuusjärjestelmistä ja EU täytyy sitten itse tehdä omat päätöksensä kauppakumppaniensa suhteen. Minulta kysyttiin sitten myöskin, mikä vaikutus vapaakauppasopimuksella on Kiinan kanssa. No se astuu voimaan myöhemmin tässä kuussa ja mielelläni kyllä sitten kerron teille, mitä ne seuraukset ovat, jos tämä teitä kiinnostaa. Ja sitten esittiin kysymys siitä, mikä meidän mielestämme on se tärkein etu TPPssä ja varsinkin sen ongelmallisista kohdista. No meillä on olemassa olevia vapakauppasopimuksia joidenkin TPP-kumppanien kanssa, mutta yksi etu on se, että me saimme uusia markkina-alueita TPPn kautta. Tästä on ollut paljonkin hyötyä monien hyödykkeiden kohdalla. On myöskin tärkeää muistaa se, että koska sopimus oli alueellinen sopimus, siellä on yksi yksittäinen äh, alkuperäjärjestelmä, eli kauppaympäristö on hyvin monimutkainen ja tällainen johdonmukaisuuteen johtava tulos on hyvä. Sitten mitä tulee ongelmallisiin kohtiin, no mediassa on puhuttu siitä, että meillä oli hyvinkin voimallisia keskusteluja lääketeollisuuden tietosuojan suhteen ja lopputulos on meitä tyydyttävä, mutta tämä on hyvin räikeä esimerkki siitä, että kaksi järjestelmää, joiden lähestymistapa on täysin erilainen, törmäsivät. Ja todellakin lopputuloksen eteen täytyy tehdä kovasti töitä. Ja sitten viimeinen kysymys, joka liittyy siihen, mikä on suurin kysymyksemme tästä vapakauppasopimuksesta EUn kanssa. No se jää nähtäväksi. Meidän lähestymistapamme on se, että kaikki on nyt pöydällä. Mitään emme peittele, mikään ei ole, mitään ei ole jätetty ulkopuolelle ja tavoitteenamme on tasapainoinen lopputulos, joka hyödyttää molempia osapuolia. Kiitos. Lilun Carr, please. Kiitoksia sitten Carr, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitos paljon. Näyttää siltä, että minun on toistettava tämä ammattiliitot eivät vastusta kavankäyntiä. Me haluamme tasavertaisen pelikentän, yhtäläiset säännöt – siitä näitä työntekijöitä kohdentamaan samalla tavalla. Mitä tulee ILO-yleisopimuksiin, niin nämä ovat vähimmäisstandardit, joista on sovittu kansainvälisellä tasolla. Ja olen sitä mieltä, että mikä tahansa itseään kunnioittava demokratia on sellaisessa tilanteessa, että niillä ei tulisi olla mitään ongelmia noudattaa näitä yleissopimuksia, mikäli, mikäli ne hyväksyy mitä tulee järjestäytymisoikeuteen, niin en voi vastata tähän kysymykseen. Minä en ole niin... Nämä Australian ja Uuden järjestelmät eivät ole niinkään tuttuja minulle, mutta Australian ja Uuden kollegat ovat tuoneet esille työlainsäädännön ongelmat, jotka sallivat sen, että on mahdollista antaa eriävä kohtelu ja poiketa näistä kansainvälisistä sopimuksista, mm, kun keskustellaan kaupakäynnistä. Lisäksi työolosuhteiden suoja on erityisen tärkeä asia, mutta toisaalta tässä on kolikon kääntöpuoli. Onko reilua kilpailua, kun EU-yritykset eivät saa tällaisia poikkeuksia, mutta kauppakumppani saa tällaisen poikkeu- saa nämä poikkeukset käyttöönsä. Ammattiliitot tukevat kaikki työpaikkojen luomista. Me emme ole koskaan taistelleet työpaikkojen luomista vastaan. Me olemme yhtä kiinnostuneita kasvusta ja työpaikkojen luomisesta kuin kuka tahansa teistä tässä salissa. Mutta kysymys kuuluu, minkä tyyppisiä työpaikkoja ollaan luomassa? luodaanko epävarmoja työpaikkoja, joissa on vähän varmuutta, eikä kovin hyvät työolosuhteet, vai luodaanko korkealaatuisia työpaikkoja, joissa, joihin palkataan korkeasti koulutettuja työntekijöitä. Emmekä me ole koskaan sanoneet, tai ainakaan pitkän aikaa sanoneet, että me emme voisi keskustella harmonisoinnista kumppanin kanssa, mutta olemme sitä mieltä, että tulee olla yhteinen, yhteiset olosuhteet, yhteinen pelikenttä. Minä en ole tietoinen asiakirjoista, joita ei olla nähty, mutta tässä on käyty pitkä taistelu sen suhteen, että päästään käsiksi asiakirjoihin. TTIP on paras esimerkki. Komissio on julkaissut asiakirjoja säännönmukaisesti, mutta saman aikaan meillä ei ole mitään tietoa siitä, mitkä kannat Yhdysvalloilla on ollut esimerkiksi. Meillä on ollut erittäin suuri työ siinä, että saadaan tietoa neuvottelutilanteista näissä Japanin vapakauppaneuvotteluissa. Eli me toivomme, että tämä avoimuus, joka on ollut TTIP-neuvotteluissa, niin heijastuisi sitten tuleviin vapakauppaneuvotteluihin. Ja loppujen lopuksi, no sanoin jo, että ammattiliitot tukevat työpaikkojen luomista – mutta me tuomme ennen kaikkea sitä, että luodaan laadukkaita työpaikkoja. Kiitoksia. Lopuksi vielä Kavets. Why? Niin tämä, miksi kielteinen lista eikä myönteistä listaa? No meillä kielteinen lista on paljon avoimempi, voi nähdä mitä ei voida tehdä ja kaikki muu on sitten mahdollista. Myönteinen luettelo voidaan hyväksyä silloin, kun puhutaan kehitysmaiden kanssa. Siellä on vähemmän kapasiteettia tehdä sitoumuksia tietyillä aloilla tai ala-aloilla, mutta kehittyneiden maiden kanssa en ymmärrä, miksei voitaisi laatia kielteistä listaa. Ja yritysten osalta on helppo ottaa asiakirja, siitä näkee mitä voidaan tehdä, mitä ei. Siinä on viittaus lainsäädäntöön, jossa näkyvät rajat, eli tämä on meille looginen valinta. Sitten TISA ja kahdenvälinen työ, mitä ei voida saada aikaan TISAn puitteissa? No aika monia asioita. Ensinnäkin en katso, että TISassa saadaan paljon enemmän edistystä aikaan. Esimerkiksi TPPn, mitä TPPssä ei ole saatu aikaan. Meriliikenteen osalta tilanne on hyvin rajallinen. Eli on asioita TISassa, jotka voidaan saada aikaan varmaan myöskin tietyllä lailla se on hyvä, mutta jos meidän tehdä sääntelyyhteistyötä kahdenvälisesti, niin se olisi erittäin tervetullista. Ja TISassa ei käsitellä olekaan julkisia hankintoja, ja se on tietysti erittäin tärkeä kysymys meille. Ja avoimuudesta olen samaa mieltä naapurin kanssa, eli komissio on ollut hyvin avoin, eikä ole paljon asiakirjoja, joita emme olisi nähneet. Haluaisin nähdä toiselta osapuolelta enemmän TTIP-neuvotteluissa. Ja on ollut mielenkiintoista nähdä, että on vaadittu avoimuutta TTIPin osalta. Ja sitten on valtavia neuvotteluita Japanin kanssa, ja kukaan ei sen suhteen vaadi yhtään mitään. Eli haluaisimme nähdä, mitä toinen osapuoli ehdottaa. Eli avoimuuden pitäisi olla tasapuolista ja jos Australia ja uusi Seelanti olisi yhtä avoin kuin EU, niin se olisi hyvä. Ja sitten vielä tietovirrat. Onko riskinä, että EU on liian rajoittava No, australainen ja uuden sellainen pitäisi tähän vastata, mutta minä vastaisin tähän, että kyllä, haluaisimme välttää sen, että EU on liian rajoittava, koska keskustellaan tietosuojakysymyksistä. Ja tästä syystä olemme ottaneet kantaa EU Yhdysvaltojen periaatteiden osalta, emmekä halua, että siitä nyt tulee osa tätä sopimusta. Ja haluaisimme, että EU noudattaisi sitä, mitä on saatu aikaan Tyynämeren kumppanuudessa tietovirtojen osalta, koska se on pohja vankalle – yhteistyölle näiden maiden välillä ja sen me haluamme toteuttaa. Kiitoksia. Meidän täytyy nyt vaihtaa englanniksi, koska tulkkien työaika päättyy. Kiitoksia tulkeille ja päätämme tämän kokouksen englannin kieleksi. Ja ensimmäiseksi komissio saa vastata. Helena König, hän saa vastata näihin kysymyksiin. Chairman, and thank you very much for this uh, event, a most interesting discussion.